very good morning to everybody. Uh, sorry to start uh, slightly late. No niin, hyvää huomenta. Olen pahoillani olla vähän myöhässä. Katsotaan, että tärkeimmät henkilöt ovat läsnä. Aamupäivän kokousta ajatellen. Tässä aika lyhyessä viikossa, juuri ennen lomia, meillä on myös kolmikalta neuvotteluja tässä ollut. Sitten viime tapaamisen herra Taravalo ja Ryyle itse olimme täällä eilen puoli kymmenen asti. Jos luulette, ettei täällä uurasteta parlamentissa, niin kyllä ollaan oltu toimilupakysymyksessä. Tämä muuten menee verkkoon tämä kokous. Tervetuloa kaikki verkossa olijat. Meillä ei ole mitään uutta uutislehteä nyt tarjolla. Ihan vain muutama tiedotusasia. Ensinnäkin minä olin Liettuan valtuuskunnan johdossa Gebhard Schwab, Tuune ja minä olimme siellä talous- ja rahoitusministerin kanssa keskusteluissa. Tapasimme myös herra Kuparstakin presidentin. Keskusteluimme Liettua puheenjohtajakaudesta. Meillä oli siellä hyvä keskustelu ja aivan selvä on, että he ovat nyt innokkaita kaudellaan viemään eteenpäin painopisteitämme, joita mekin täällä työstämme. Ja ennen kaikkea tuoteturvallisuuspakettia, josta vielä puhumme, he ovat sitä viemässä myös eteenpäin. Meillä oli aivan loistava esittelijätiimi, olihan siellä Pietikäinenkin. Varmasti tässä päästään eteenpäin. Täytyy korostaa nimittäin sitä, että esittelijät ovat tyytyväisiä kyllä strategiaan, ja on hyvin tärkeää, että tämä kuluttajapaketti saadaan hyväksyttyä vielä ennen vaaleja ensi vuonna. Toinen tärkeä kysymys, josta haluan kertoa teille, liittyy siihen, että Kroatian hallitus kun ensimmäinen tähän maa liittyy, niin siellä herran Neven Nimitsan on nimitetty komission jäsenehdokkaaksi ja herra Barroso nimittää kuluttaja suoja asiat hänelle. Siksi hän on, siis me olemme vastuussa valiokuntana myös siitä, että Meillä on vahvistuskuuleminen. Kaikki jäsenet ovat siinä mukana todennäköisesti yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa. Me olemme kuitenkin toimivaltainen valiokunta siinä. Meillä on 4. heinäkuuta on alustavasti varattu aamupäivä, siis pankapa ylös. Koordinaattorit tapaavat sitten iltapäivällä arviointia varten, kuten aina nimityksissä erittäin tärkeää, että väkeä mahdollisimman paljon paikalla. No, vähän lyhyellä aikavaroituksella tulee, mutta tässä on erilaisia suunnitelmia. Emmekä ennen tienneet edes, minkä salkun hän saa. Eli tässä alustavat kommenttini. Ja nyt sitten lyhyesti kertoa kolmikantaneuvottelusta sitten viime tapaamisen. Heillä Tarapelan julkiset hankinnat. Minä herra Syvänin puolesta voin jotain kertoa. Ja Vernio kertoo vastavuorotusta tunnuttamisesta. Mark Tarapella kuitenkin nyt ensin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, niin neljäs kolmikantasovittelu pidettiin eilen kello 18-21.30. Ja siinä käsiteltiin sekä käyttöoikeussopimuksia että julkisia hankintoja. Niihin hän liittyy kolme direktiiviä ja näissä molemmissa asioissa on yhteisiä seikkoja. Neljäs kolmikantasovittelu, joka siis eilen pidettiin, siellä vallitsi ilmapiiri, erityisesti eilen sellainen ilmapiiri, että Irlanti puheenjohtajavaltio siis todella osoitti haluavansa tämän asian saada päätökseen. Nyt siis sävy on muuttunut ja kolmea aikais- kolmeen aikaisempaan kokoukseen verrattuna myös puheenjohtajavaltion sävy on todella muuttunut. Eli tässä haluttiin nyt lähentyä toisia. Aikaisemminhan puheenjohtajavaltio ei millään tavalla pyrkinyt lähentymään parlamentin kanssa, mutta tämä on nyt muuttunut ja se varmaankin osittain on myös viime viikkoisen Koreperin kokouksen ansiota – Eli neuvosto on huomannut, että nyt parlamentti on tässä tiukkana ja siksi on lähdettävä parlamentin suuntaan on sellaisia artikloita, jotka ovat vähän ristiriitaisia, kiistanalaisia. 11 artikla, 15 artikla, käyttöoikeussopimuksessa 11 artikla, julkisten hankintojen sopimuksessa. Tämä siis liittyy julkisten elinten väliseen yhteistyöhön. Eli tämä julkinen julkinen yhteistyö parlamentille on hyvin tärkeä asia koko keskustelussa, mutta myöskin neuvostolle, koska sillä tavalla paikallistahot voivat itse vapaasti määritellä omat palvelunsa ihan niin kuin haluavat. Eli siellä todella paljon itsemääräämisvaltaa jätetään paikallisyhteisöille. Kyse on kuitenkin julkisista palveluista. Ja nyt sitten puheenjohtajavaltio on joistakin asioista samaa mieltä kanssamme. Ja puheenjohtajavaltio myöskin teki ehdotuksia tämä grandmother control, eli tietynlainen ANOPin valvontaoikeus, ehkä sitä voitaisiin tällaiseksi nimetä. Mutta joka tapauksessa tämä julkisten tahojen yhteistyö on sellaista, että hankintaviranomaisten ulkopuolisten tahojen pitäisi sitä valvoa. Ja sitten IMKO-valiokunnassa on jo äänestettykin tietyistä kysymyksistä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Ja neuvoston kanssa täytyy päästä tasapainoon noissa asioissa. Sitten 17 artikla, eli tällaiset tietyille tahoille varatut markkinat. 17 artiklan kaksi kohdasta on kyse, ja siinä haluttaisiin avata kilpailu tietyiltä osin terveyspalvelujenkin alalla. Ja tätä artiklaa parlamentti suurimmaksi osaksi vastustaa. Keskustelu on aloitettu ja parlamentti tietää, että, neuvosto tietää, että parlamentti tätä vastustaa. Sitten Stadtwerk. Eli tällaiset saksalaiset toimijat, erityisesti vesialalla, kaupungin vesihuoltolaitokset. Tässä on siis ristiriitaa parlamentin ja neuvoston välillä, mutta, ja on ehdotettu, että kohtaa hieman tarkistuksilla selvennettäisiin. Ja eilen ehdotus jo tehtiin, mutta sitä ei ehditty vielä käsitellä, koska se oli aivan tuore. Mutta jotkut ovat liian helposti liittäneet toisiinsa käyttöoikeussopimuksen sekä vesialan yksityistämisen. Tämä ei todellakaan ole tämän direktiivehdotuksen tarkoitus ja siksi tätä pitää selventää. Tältä osin asiat etenevät oikein myönteisesti ja parlamentti on usein tuonut nämä ongelmat esiin. Puheenjohtaja, voisin kertoa tästä paljon yksityiskohtaisemminkin, mutta mielestäni tämä nyt riittää tällä osaa. Keskustelu käy todella kuumana. Tässä nämä asiat, joista olen lähtenyt liikkeelle. Tärkeintä on se, että neuvostossa sävy on hieman muuttunut ja sieltä on lähdetty tulemaan kohti meitä ja käytän aina konditionaalia, mutta näyttäisi siltä, että saattaisimme päästä tämän asian käsittelyssä loppuun, kesäkuun loppuun mennessä, eli Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Uh, well, thank you very much. No kiitoksia kovasti Mark sinulle ja tiimillesi tehdystä työstä. Philip Juvan aamulla pyysi minua lyhyesti kertoa hänen puolestaan neuvottelusta. Eilisessä kolmikantaneuvottelussa oli kyse tärkeästä, koska oli paljon yhteisiä aiheita esillä – käyttöoikeus ja julkisten hankintojen direktiivin osalta, kuten Tarapela totesi, tämä koskee varsinkin julkisten viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja myös alihankintamääräykset tulevat kyseeseen. Lisäisin vielä sen verran yhden erityistapauksen, joka liittyy julkisten tahojen keskinäisen yhteistyöhön, jota on jo olemassa, varsinkin vesihuollossa – se koskee montakin jäsenvaltiota, ei pelkästään Saksaa. Nimittäin tämä on osa käyttöoikeusdirektiiviä. Ja tässä annettiin valtuutus Syvänille eilen tehdä yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa, jotta saataisiin aikaan ilmeisesti aika suotuisa ehdotus, jonka neuvosto toimii jäsenvaltio mahdollisimman nopeasti ja Syvään voi sitten palata asiaan. Toivottavasti tästä päästään eteenpäin. Eli käytämme nyt ihan parhaimpia aivojamme kaikissa toimielimissä tämän ratkaisemiseksi. Tiedämme kyllä, mistä kenkä puristaa. Ja nyt tässä äh, tarvitaan kunnon päätöslauselma. Eli kaiken kaikkiaan käyttöoikeuspuolella nyt kolmikantaneuvottelussa on hoidettu jo kaikki ehdotuksen osat. Me olemme kertoneet tarkistuksistamme ja kannoistamme. Kuten herra Tarapela totesi, neuvosto saa nyt täydet valtuudet tulla tykömme ehdotuksen kanssa. Toivottavasti päästään tässä sitten eteenpäin myös julkisten hankintojen direktiivin rinnalla. Kovasti kiitoksia kaikille ja myös oma neuvottelutiimimme ansaisee kiitokset ja Clementine Royon, joka kyllä jätti tiimimme viime viikolla, mutta kiitos kovasti tähän asti tehdystä työstä. Hän on pitkiä tunteja tehnyt tämän parissa töitä. Ja sitten lopuksi sitten viime tapaamisen meillä oli myös kolmikantan neuvotteluja ammattipätevyydestä ja Bernadette Verno voi lyhyesti tästä meille kertoa. Do you want to do questions first on... Aion kysymykset ensin. Otetaan nämä ensin. Sorry, je m'excuse, Bernadette. Uh, chairman, um, ich würde gerne eine Frage stellen. Niin puheenjohtaja, esittelijävät kysymys siis Tarabellalle julkiseen tarjontaan myöntämiseen. Maanantain trilogissa kysyttiin myöskin siitä, että, että hänen tekstissään, jossa puhutaan näistä julkis-julkista yhteistyöstä, että tähän suuntaan ollaan liikkumassa, vaikka teillä on tiettyjä eroja vielä tekstin sisällössä. No, minun ryhmäni, kun pyrkii nyt virtavimaistamaan julkisten tarjouskilpailujen suhteita tekstiä, niin emme, emme pysty tässä liikkumaan, koska yksinkertaisesti tässä äänestetään julkisista hankinnoista ja sitten muuttaisin sitten tämä kas käyttöoikeudeksi täällä trilogissa. Tämä ei minun mielestä toimi näin. Tietenkin kompromissimahdollisuuksia aina on olemassa, mutta pelkästään vain käyttöoikeudet tähän mukaan ottaminen tällä tavoin. Tämä meidän mielestämme ei toimi näin. Ei se ole sallittua. Kiitoksia. Um, I'm not... En, no jaa, koska minä puhun nyt sydänin puolesta, mutta valiokunnan puheenjohtajana sanoisin, että ei minulla ole sellaista vaikutelmaa, että tässä olisi mitään erimielisyyttä ollut ennen ryhmän jäsenten kesken. Me olemme aina valmistelleet hyvin yhteisen kannan takaamiseksi. Meillä oli kolmen tunnin tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa. Molemmat esittelijät ja kaikki ryhmätkin olivat mukana ja mietimme yhteistä linjaneuvottelua varten. Valiokunnassa oli toki enemmistönäköksiä. Ryyle on joistakin huolestunut, mutta ylipäätään meillä on aika yksituumainen kanta ollut. Siis koko valiokunnan puolesta. Eli nyt jos on jotain erityisiä asioita, jotka ovat aiheuttaneet huolta, niin paras ottaa ne minun kanssani esille, jos olette sitä mieltä, että kaikki ei ole mennyt perille. Mutta mielestäni me olemme tehneet tiimityötä tässä kyllä koska jotkut tarkistukset menivät hyvin niukalla enemmistöllä läpi, mutta hyvin tässä on edetty kuitenkin. Do you need to comment any further? Mark, haluatko vielä jotain vai mennäkö eteenpäin? No, koska edustaja Schwab esitti minulle kysymyksen, niin käytän tässä tätä aikaa. Mielestäni olemme tehneet hyvää työtä ja kuudesta kolmikantaa sovittelusta oli yksi yhteinen vain, ja se oli eilen illalla. Ja käyttöoikeussopimusasia on ollut valiokunnassa vähän yksinkertaisempi ja yritettiin sieltä sitten ottaa vähän mallia julkisen hankintojen puolelta me pyrimme joka tapauksessa johdonmukaisuuteen, vaikka sitten teksteissä eroja olisikin ja asioissa olisi eroja. Ja toivottavasti en nyt toistanut tässä liikaa itseäni. Um, right, any more questions on... No niin, onko muuta kysyttävää vielä julkisista hankinnoista? No siinä tapauksessa Bernadette, ole hyvä, kerropa tässä näistä neuvotteluista vastaavuudesta tunnustamisesta. Kiitoksia. Hyvää huomenta päivää kaikille. No ennen kaikkea minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tykyä auttaneet kolmikantaneuvottelujen valmisteluissa, kaikissa teknisissä kokouksissa. Kiitos myös kaikille varjoille ja heidän avustajilleen, kuten puheenjohtaja juuri äsken totesi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kolmikantaneuvottelussa parlamentissa on yhteinen rintama siis voimaa viedä viesti läpi neuvostossakin. No niin, ammattipätevyysdirektiivistä vielä sanoisin, että neuvottelut etenevät hyvin sekä teknisellä puolella että itse kolmikantaneuvotteluissakin. Siellä oli toinen tapaaminen 24. huhtikuuta ja siellä oli erittäin suurta avoimuutta ja suorasukaisuutta. Läsnä olleet varjot varmasti aistivat hekin tämän. Tässä voidaan loppu, loppua jo ajatella onnellisissa merkeissä, koska Irlanti puheenjohtajavaltio on tehnyt ihan kaikkensa, että on tarkkaan kuunneltu myös parlamentin ajatuksia. Eli tässä on päästy valtavasti eteenpäin tuossakin kokouksessa suurissa aiheissa, jotka ovat tärkeitä. On periaatteessa sopimus saatu aikaan. No nyt vielä täytyy viilata tekninen puoli kuntoon. Tämä koskee varsinkin ammattikorttia ja sitten osittaista pääsyä markkinoille alakohtaisissa ammateissa pääosin on sovittu jo. Tämä koskee myös kielikysymyksiä, mutta vielä on jotain auki ja tämäkin on toki erittäin tärkeää parlamentille lainsäätäjänä, mutta myös neuvostolle, että päästään sopusointuun vielä kiistanalaisemmissa kysymyksissä. Ehkä ne ovat vähän hankalampia kuin jotkut muut, nimittäin nämä delegoidut ja täytäntöpanosäädökset. Siellä täytyy vielä selkeästi tämä määritellä. Etenemissuunnitelma on valmis jo 29. toukokuuta pidettävä kokousta varten nimitettyä koulutusta ja sitten terveysalan eh, jatkuvaa koulutusta ajatellen. Siitäkin täytyy vielä keskustella neuvoston kanssa. Siellä jokaisella on omat kantansa, mutta parlamentin ei pidä tässä ottaa takapakkia ja sitten notaarin ammatti, siinä ei ole välästyssopua vielä. Tämä niin kutsuttu kysymys, joka liittyy delegoituihin täytäntöönpanosäädöksiin, ovat aiheuttaneet vielä riittää sekä poliittisesti että myös teknisen muotoilun ja oikeudellisen muotoilun kannalta. Siellä on pikkukohtia vielä hoidettavaa, mutta ei kauhean suuria ajatella, varsinkin kätilöä. Sielläkin täytyy löytyä vielä sopuu neuvoston kanssa, ei niinkään pätevyyden osalta, vaan mitä mahdollisuuksia kätilöillä on toimia. Esimerkiksi kirjoittaminen on pakollinen joissain maissa, joissakin ei. Tämä koskee myös menettelyjä, jotta saadaan tällainen ammattikortti aikaan kaikkien osalta. Täytyy miettiä, mikä se menetty olisi. Perustuksen vapaaehtoisuuteen esimerkiksi tässä täytyy olla vähän joustavaa, ottaa ja antaa No tästä keskustellaan 29. toukokuuta. Koro, Koreperillä taitaa olla keskiviikkona, eli huomenna kokous. No toivottavasti sieltä tulee myönteisiä uutisia myös tähän kompromissiin, jonka puheenjohtajavalta voisi tehdä, jotta päästäisiin eteenpäin kolmikantan neuvottelussa. Tämä koska nyt varsinkin näitä delegoituja säädöksiä, jotka ovat olleet ongelmallisia. Delegoidut ja säädökset. No, siitä varmasti olla varojen kesken samaa mieltä. Kiitos muuten kerran vielä, koska me näin saman yhteistä voimaa yhteiselle kannallemme. Me olemme myös lainsäätäjiä, siis yhteislainsäätäjiä. Lissabonin sopimus antaa meille kuitenkin aika lailla valtaa, jota ei saa luovuttaa kolmikantanoitteluissa, varsinkin kun meillä on tällainen puheenjohtajavaltio, joka on avoin käymään järkevällä tavalla Euroopan myönteisesti keskustelua. No, en puhu sen pidemmälti, mutta minä kyllä uskoisin, että ennen puheenjohtajakauden päättymistä päästään oikeaan suuntaan ja hyvään lopputulokseen kaikkien toivomusten mukaisesti. Yes, I think I... Uh, kyllä. No, joka tapauksessa kiitos vielä Bernadette, että olet vetänyt tätä. Olen aivan samaa mieltä käsityksesi kanssa siitä täytyy olla aika varovainen, kun käytetään delegoituja täytäntöpanosäädöksiä. Ne ovat olleet aina ongelmallisia kaikissa kolmikantaneuvotteluissa. Olen ottanut tämän esille myös yleisemmällä tasolla. Mitä se sai vaikuttaa myös näihin aiheisiin, joista nyt tulee puhetta. Ehkä siitä voi alustavaa keskustelua käydä myös, kun kuullaan näitä vaikutusten arviointiesittelyjäkin. On kuu jollain jotain sanottavaa verran, että no kiitoksia todella paljon. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on tällaisia julkisia tilaisuuksia myös keskustella kolmikautta neuvottelutyöstä, että kaikki tajuavat, missä mennään ja voivat olla mukana menettelyssä. No niin, sitten eteenpäin erittäin tärkeään yhteiskeskusteluun. Nyt meillä alkaa lainsäädäntömenettely nimittäin kysymyksessä, joka epäilemättä on viimeisimpiä ja tärkeimpiä lainsäädäntöhankkeita tässä valiokunnassa – tällä kaudella, riippuen nyt siitä, mitä mieltä esittelijät ovat itse. Tässä on siis kyse yhteispaketista jo komissiolta, ja siellä on sekä sanko- että yrityspääosaston mukaan liittyen työturvallis- tuoteturvallisuuteen ja markkinavalvontaan. Tervetuloa muuten komission väkiikin. Teillä on iso joukko täällä esittelemässä asiaa teemme niin kuin aina lainsäädännössä olemme tehneet tällä kaudella, että komissio voi ensin esitellä vaikutusten arviointiaan, kertoa omasta strategiastaan. Sen jälkeen sana on vapaa. Meillä on kaksi esittelijää täällä myös, Rouva Pietikäinen, jonka vastuulla on tuotteiden markkinavalvonta, ja Rouva Kristel Schaldemose, joka puhuu kulutustavaroiden turvallisuudesta – Muistuttaisin vielä kaikille, että Ruva sehän oli esittelijänä myös omassa tuotiturvallisuusmietinnössämme. puolitoista vuotta sittenkö se oli. Olin erittäin iloinen, kun näin, kun tutustutte tähän komission työasiakirjaan, että meidänkin valiokuntatyömme on siellä ihan nimenomaisesti mainittu. Eli komissio on senkin huomioinut, nimenomaisesti se on meille erityisen tärkeää. Ja perustelu, myös sille työlle, mitä me olemme täällä tehneet. Tässä paketissa esitän, että jos se sopii esittelijöille, että kuullaanpa suoraan komissiota ensin, niin haluaisin todella käsitellä nämä yhdessä, koska ne kovasti ovat kytköksissä. Sitten molemmat esittelijät voivat alustaa aiheista. Ja sitten varjotkin ovat paikalla. Ryyle, Fox ovat ainakin läsnä. He ovat vahvoja varjoesittelijöitä. Tätä käsitellet aiemminkin. Kreutzmann, ai te olette Kreutzmannin etuja ajamassa liberaalien puolesta. Valdassaari puolestaan varjostaa tuoteturvallisuusasiassa. Kuka sitten täällä varjostaa? Ei kun, jee, kyllä. Ei sinä siis, selvä. Ei, kaikki ovat läsnä. Hyvä. No niin, pitämättä puhetta eteenpäin. Aloitetaanpa markkinavalvonnasta. Herra Ingels, eikö vain, puhuu tästä yrityspääosastolta. Olkaa hyvä. Eli siitä vaan. Mr. Chairman, honorable members of the IMCO. Puheenjohtaja, hyvät IMCO-valiokunnan jäsenet. Minä ja kollegani ovat hyvin, edustaja Lauri Launto, ovat hyvin tyytyväisiä. Voimme kertoa teille näistä tärkeistä asioista liittyen tuo turvallisuus- ja markkinavalvontapakettiin. Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on melko suuri paketti ja kaksi tärkeää elementtiä, joita tulemme ehdottamaan tänä kautena. Tässä katsotaan myöskin kuluttajien tuoteturvallisuutta. Ja molemmat ovat tajani ja Porkin yhteisaluetta komission sisällä. Ja miksi meillä on sitten tämä paketti? Tämä on pitkän prosessin tulos. Muistatte ehkä vuoden 2009 kesän, ja yleisen tuoteturvallisuus direktiivin uudistamiseen, eli kohtaan yleitellä englanniksi GPST. Ja se on varmaan tuttu täällä valiokunnassa. Ja tämän vuonna 2009 hyvin pitkän ja kuuman kesän jälkeen komissio alkoi keskustelut sidosryhmien kanssa eri kierroksilla useamman kerran. Ja tulokset näistä julkista kuulemisista ja kaikista tähän liittyvistä äh, vaikutusten arvioinnista löytyy tässä 200 sivun asiakirjasta. Tietenkin halusimme olla tässä kohdennettuja, että itse voisi kertoa enemmänkin, mutta kohdistimme, kohdistimme huomioimme tiettyihin asioihin. Muutamia asioita otti huomiolle sidosryhmien kokouksessa, ja tästä tutkimus on olemassa myöskin saatavilla komission verkkosivuilla – Meillä on myöskin tällä taivaalla tähtiä, jotka johtivat meitä tämän lainsäädäntöprosessin läpi. Päätöslauselma parlamentista vuonna 2011 helmikuulta ja yleisen turvallisuusdirektiivin uudistamisessa ja myöskin päätöslauselma alkuperämaa määritelmiin. Tämä paketti on myöskin osa, tärkeä osa sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Kaikissa vaiheissa sidosryhmät ovat olleet hyvin tukevia ja tukeneet myöskin tätä kokonaispakettia, koska tuota turvallisuus on meidän kaikkien etujen mukaista. Se on kuluttajien etujen mukaista, yritysten ja myöskin valvontaviranomaisten etujen mukaista. Minkä takia? Ensinnäkin meidän pitää pitää mielessämme, kun löytyy myöskin tämän vaikutusarvioinnin liitteestä seitsemän, nämä kaikki luvut, on sen taloudellinen tärkeys kulutustavaramarkkinoille, siis muut kuin elintarvikkeet. Se on noin tuhat miljardia vuodessa. Ja kuluttajatuotteet myöskin 2000 miljardia vuodessa. Ja tämä kasvaa tämä luku, koska tuotteiden sisämarkkinat ovat yksi sisämarkkinoiden tietenkin perustavia pilareita. Tuoteturvallisuus ja tuotemarkkinat ja sen valvonta. Siinä on hyvin suuria haasteita näkyvissä. Ja nämä näkyvät myöskin vaikutusten arvioinnista. semmoinen tärkeä haaste on tämä talouskriisi. Talouskriisit johtuvat usein myöskin budjettileikkauksiin jäsenvaltioissa ja markkinavalvonta ja täytäntöönpano, eurooppalaisten turvallisuussääntöjen täytäntöönpano tehdään kansallisten viranomaisten taholta. Ja aika usein nämä kansalliset viranomaiset, niiden pitää myöskin katsoa tuotteiden mukaisuudesta tiukempien budjettiolosuhteiden vallitessa. Ja tämä johtaa sitten taas tehtävien, vaikuttaa tehtävien suorittamiseen. Jos katsotaan myytyjen tuotteiden määrän tai, tai mm, niiden, niiden summan kasvua, niin markkinoilla tietenkin tämä vaikeuttaa sitten taas samalla näin budjettiaikoina valvontaa. Ja myöskin Yksi haaste, joka näkyy tästä vaikutusarvioinnista, on myöskin globalisaatio. Tässä tilanne vaikeutuu. Toimitusketjut ovat pidempiä, osat tulevat eri maista ja ne kootaan taas jossain toisessa maassa sitten taas myydään täällä Euroopan unionin alueella. Ja tätä on myöskin vaikeampi markkinavalvontaviranomaisten ja yritysten ja kuluttajien seurata. Ja myöskin kuluttajien suhtautuminen on muuttunut. Aikaisemmin tuotteita käyttiin paikallisesti, mutta nyt kuluttajat muuttavat toimintaa, ovat aktiivisempia. Ja myöskin silloin tällöin tämä myyntitoiminta sopeutuu myös tähän. Eli sähköinen ja verkkomyynti on tullut mukaan. Ja täällä valvontaviranomaisilla on hyvin vaikeaa jäljittää sellaisia tuotteita, jotka ovat vaarallisia tai eivät noudata sääntöjä. Eli täytäntöönpano todellisuus on muuttunut markkinavalvontaviranomaisille vaikeammaksi ja täytäntöönpanoviranomaisille myös. Eli jos katsotaan tätä suurta markkinavolyymia sisämarkkinoiden sisällä, ja sitten taas markkinavalvontaviranomaisten resursseja toisaalta, niin huomataan, että yhä vähemmän tuotteita tarkastetaan ulkorajoilla. Alle yksi prosentti tuotteista, joita tuodaan markkinoille Euroopan unioniin, on tarkastettu. Kuitenkin markkinavalvontaviranomaiset ovat erittäin aktiivisia sitä huolimatta – ja tämä näkyy myöskin vaikutusten arvioinnista, että vähintään 15 000 toimenpidettä tehdään liittyen näihin vaarallisiin tuotteisiin vuosittain. Ja me ilmoittaa sitten RAPEX-järjestelmään, joka on tietenkin tärkeä indikaattori tuoteturvallisuuden suhteen. Eli markkinavalvonta ja tuoteturvallisuuspaketissa on kaksi elementtiä. Kerron teille tästä ensimmäisestä eikä markkinavalvonta paketista ja sitten annan kollegalleni puheenvuoron tästä turvallisuuspaketista. Markkinavalvonta ja tämä uusi säännöstö tähän liittyen. Tässä olemme noudattaneet komission jäsenten Tajanin ja Porkin ohjeita. Tietenkin on meille hyvin yleisiä ja täydentäviä ohjeita. Markkinavalvontaehdotuksessa olemme pyrkineet ottamaan aikaisemman tuoteturvallisuus, yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin säännöt mukaan. ja muitakin EU-lainsäädäntöä markkinavalvonnasta on yritetty tähän mukaan. Emme tehneet pelkästään vain kopioimalla vaan olen pyrkineet kuuntelemaan tarkkaan sidosryhmiä ja etsimään sitten ratkaisuja myöskin parlamentin kanssa. Ja pyrkineet tekemään tästä yhden ehdotuksen. Tavoitteet voidaan vetää yhteen seuraavalla tavalla. Ensinnäkin pyrimme kehittämään rajat ylittävää yhteistyötä ja laajentamalla soveltamisalaa myöskin kansainväliselle yhteistyölle. Pyrimme myöskin katsomaan turvallisuus- ja noudattamissääntöjä. Ja pyrimme luomaan paremman valvontajärjestelmän EUn sisällä. Markkinavalvontapaketin pääehdotukset, en mennä kovin yksityiskohtiin, ovat periaatteessa viisi asiaa. Ensinnäkin soveltamisala. Mitä pyrimme tekemään harmonisoidun ja ei-harmonisoidun tuotteiden suhteen. E- er- kattamaan nämä myöskin markkinavalvontaehdotuksessa. Eli siis, mutta elintarvikkeet ja rehut eivät ole tässä mukana, koska niitä kattavat sitten taas elintarvikke- ja rehu Eli tässä pyrimme katsomaan muut kuin elintarvikkeet. Markkinavalvonta ehdotus asettaa hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia eri toimijoille, ei pelkästään markkinavalvontaviranomaisilla, myöskin yrityksille, koska yritysten pitäisi tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa aina, kun, kun viranomaisilla on kysymyksiä esittävänä. ehdotuksessa olemme pyrkineet katsomaan tätä menettelytapojen läpiviemistä eli askel askeleelta riskin tunnistamisesta tarpeellisiin toimiin saakka, mitä markkinaviranomaisten ja e, markkinavalvontaviranomaisten ja yritysten tulisi tehdä. Sitten myös RAPEX, eli nopea varoitusjärjestelmä, se pitää yhdistää EU-tason päätöksiin. Ja tässä olemme pyrkineet myöskin tarkentamaan RAPEXia, että sillä on laajempi soveltamisala kuin aikaisemmin. Ja vielä lopuksi ehdotus on ehdottanut myöskin eurooppalaista markkinoiden valvontafoorumia, jonka tarkoituksena on osallistaa enemmän eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset yhteen, yhteistyöhön, koordinoida markkinavalvontaa heidän kanssaan ja luoda järjestelmää, jossa markkina valvontaviranomaiset voivat oppia yrityksiltä. Voivat oppia niiden kautta, kuinka markkinoita valvotaan. Tämä ajatus on hyvin pitkä, yksityiskohtainen, joten odotamme innolla jatkoyhteistyötä parlamentin kanssa. Ja sitten seuraavaksi kollegani Laurila, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, honorable members. Puheenjohtaja, arvon jäsenet, minä haluaisin käsitellä todellakin tätä yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä, johon nyt haluamme asetuksen kulutustuotteiden, kuluttajatuotteiden turvallisuutta varten. Eli otsikossa on tehty selväksi, että on kyse kuluttajatuotteiden turvallisuudesta. Ja me olemme nyt valinneet asetuksen muodon niin, että ei tule ongelmia saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä sen tai komissiossa, vaan sen lisäksi olimme sitä mieltä, että nykyaikana tarvitaan nykyaikaisia välineitä. Vastaavilla aloilla olemme viime aikoina enemmänkin asetuksia ehdottaneetkin paremminkin kuin direktiivejä. Näin voidaan taata se, että yhdenmukaistaminen onnistuu kunnolla ja että kaikki jäsenvaltiot ottavat sen käyttöön samaan aikaan, ettei tule soveltamisessa mitään eroa. Eli kuten kollegani Hans Ingels jo totesikin, me olemme ottaneet edellisestä direktiivistä kaikki ne osat, jotka ovat kovin yksityiskohtaisia olleet liittyvät nopeavaroituksen järjestelmään tai markkinavalvontaan, ne tulevat toiseen ehdotukseen, niin tämä tuoteturvallisuusasetus sisältää vain kaikkein tärkeimmät säännöt niitä kuluttajatuotteita varten, jotka eivät ole alakohtaisessa yhdenmukaistetussa lainsäädännössä mukana. Tämä on tärkeä viesti, kun ajatellaan standardointia, voidaksemme taata turvallisuuden myös muissa kuin yhdenmukaistetuissa tuotteissa. Tämän lisäksi me olemme ehdottaneet, että yksi näistä vanhoista säädöksistä vuodelta 1987, joka liittyy elintarvikejäljettäviin tuotteisiin, otettaisiin myös mukaan tähän ehdotukseen, koska ei ole mitään tarvetta pitää sitä erillään. Olemme sitä mieltä, että kun ajatellaan arviointia, ohjauksen antamista, ja mikä ylipäätään viesti on turvallisuuden näkökulmasta, niin kyllä se voidaan ottaa tältä pohjalta myös uuteen asetukseen. Äsken totesin, että väline tarkoituksena on hoitaa ennen kaikkea muut kulutetut kuin yhdenmukaistetut. Me olemme kuitenkin myös halunneet ehdottaa, että ykkösluvussa otettaisiin huomioon kaikki kuluttajatuotteet. Tämä on se tärkeä viesti, joka otettiin aikanaan jo yhtenäismarkkinasäädöksestä. Eli halutaan kunnon perussäännöt, jotka koskevat kaikkia kuluttajatuotteita kautta linjan. Vaikka sitten on myös yhdenmukaiset lainsäädäntöä yksityiskohdista, ajatellen erityisiä vaatimuksia ja niin päin pois. Eli Ykkösluku koskisi kaikkia kuluttajatuotteita, kakkos- ja kolmosluvut puolestaan koskisivat ei yhdenmukaistettuja kuluttajatuotteita. Jos teillä on tämä teksti, niin ottaisin tässä kuitenkin elikse, että tässä on pieni painovirhe paholainen pääsyt. Ei siis ole kyse kakkos-, kolmos- ja nelosluvuista, vaan kakkos- ja kolmosluvuista. Siellä on määrätty velvoitteet toimijoita varten, vastaavalla tavalla kuin on alakohtaisissakin direktiiveissä tai asetuksissa tiettyjä tuotteita varten. Vaikutusten arvioinnista kävi aivan selväksi sidosryhmien puolelta, että pitäisi yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle nämä säädö, säännökset. Sidosryhmät ja varsinkin elinkeinoelämä esittävät, että ei ole niinkään kyse näistä velvoitteista, joista koituu kustannuksia, vaan se, että on erilaisia säännöksiä olemassa hyvinkin samankaltaisissa tuotteissa. Yksi esimerkki on, että on eri määräykset toimijoita varten, kun on kyse tuotteiden tunnistamisesta kyse, tai ajatellen yhteistyötä viranomaisten kanssa leluissa tai lastenhoitotuotteissa. Nimittäin tämä yksi ryhmä on ja toinen ei. Eli halutaan panna samalle viivalle kaikki säännöt mahdollisimman pitkälle. Tässä voisin ottaa esille myös vaikutusten arvioinnista toisen selkeän viestin, nimittäin ei pitäisi ottaa mitään varsinaisia poikkeuksia pk-yrityksiä tai mikroyrityksiä ajatellen. Kävi aivan selväksi, että ei ole minkäänlaisia toivomuksia ajatella kahdenlaista hankintaketjua. Ensinnäkin brändätyt tuotteet ja turvalliset tuotteet tai sitten tuotteet, joissa ei ole mitään turvallisuusvaatimuksia ja tavallaan ei mitään tietoakaan siitä, onko tuote turvallinen vai ei. Eli sen sijaan, että meillä olisi poikkeuksia, joita kukaan ei ole edes peräänkuluttanutkaan, niin me olemmekin halunneet antaa jotain hyödyllistä osvittaa pk-yrityksille ja mikroyrityksille siitä, miten kustannustehokkaasti noudattaa kaikkia vaatimuksia. Tässä osassa ehdotusta siellä on myös omat menettelynsä standardia varten. Kuten totesin, on erittäin tärkeää, että meillä on standardeja tässä kysymyksessä. Tämä vaikuttaa myös sisämarkkinoiden työhön. Eli ykkösluvun ensimmäinen viesti on, että ainoastaan voidaan saada turvallisia tuotteita meidän markkinoillamme. Meillä on alakohtaisessa lainsäädännössä jo ainakin osittain selvät turvallisuusvaatimukset näitä tuotteita varten. Se ei ole välttämättä niin selkeästi tuotu julki kaikkialla, niin että tämä viesti nyt olisi selvä kaikille kuluttajille, niin että kaikkien tuotteiden pitäisi olla turvallisia, niin siksi meillä on tällainen yleinen määräys siellä. Mutta tämä koskee niin vain poikkeuksellisesti yhdenmukaistettuja kysymyksiä, varsinkin jos on kyse riskistä, varsinkaan jos on kyse uudesta riskistä, se ei ole tässä mukana. Meillä on turvaverkko sitten käytössä ja sitten jouduttaisiin tarkistamaan lainsäädäntöä alakohtaisesti, mutta kyllähän tämä on jo huomioitu asetuksessa. Meillä on siis turvallisuusolettama tuotteita varten, jotka noudattavat alakohtaista lainsäädäntöä tai sitten noudattavat tunnustettuja standardeja vakiintuneiden menettelyjen nojalla tai sitten jos tuotteet noudattavat kansallista lainsäädäntöä, jos siellä puolestaan noudatetaan perussopimuksia. Meillä on myös viiteanalyysiä. Ei yhdenmukaistetulla aloilla ei oikein ole mitään yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia Euroopan unionin tasolla. Eli meillä on tiettyä esikuva-analyysiä tarjolla esimerkiksi sen osalta, miten suunnittelijat ja valmistajat, kuka nyt tuokin tuotteita markkinoille, voisivat myös miettiä tiettyjen käyttäjäryhmien haavoittuvuutta tai markkinointi voisi tulla kyseeseen arvioinnissa, että siellä on riittävästi varoituksia, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista olette varmasti panneet merkille, että me olemme myös ottaneet sinne mukaan kansainväliset standardit mahdollisina viitearvoina. Tiedämme nimittäin, että on kansainvälisillä standardeja olemassa. Ne ovat hyödyllisiä, niitä käytetään myös Euroopan standardointityössä. Jos niitä siis jo on olemassa, niin olemme käyttäneet tässä termiä benchmark, viitearvo. Ne eivät välttämättä ole ihan samalla tasolla kuin Euroopan standardit, tunnustetut standardit. Siellä nyt ei ole tuotte, turvallisuus olettamaa olemassa, vain viitataan siihen. Sitten tärkein osa, eli luvut kaksi ja kolme. Miten tässä yhdenmukaistetaan tätä myös alakohtaisten määräysten mukaan toimijoidenkin osalta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys mielestämme. Yksi peruste, että meillä olisi jonkinlainen parempi järjestelmä tuotteiden tunnistamista jäljitettävyyttä varten. Tämä liittyy myös markkinavalvontaan. Se, että jos markkinoilla on niin paljon tunnistamattomia tuotteita, joissa ei ole tietoa tuotantoketjusta, ei mitään brändiä, ei yhteystietoja maantuojan tai tuottajan, ei alkuperämaa merkintääkään, niin että voitaisiin tehdä yhteistyötä täytäntöpanossa tai että alkuperämaassa voitaisiin turvallisuutta kohentaa. Tämän tyyppisiä vaatimuksia tulee siis kuin yhdenmukaiset tuolla ala-aloilla, sinne tulisi myös tuote nimi ja valmistajan pitäisi pystyä tunnistamaan. Pitää olla tietoa myös tuotteesta, ehkä myös erään numero, siis tämä tyyppistä tietoa. Olemme sitä mieltä, että jos nämä tiedot lisättäisiin, niin tarvittaisiin myös alkuperämaamerkintää. Kun ajatellaan RAPEX-järjestelmästä saatuja tilastotietoja, viittasitte itsekin siihen jo, niin meillä on vielä enemmän tuotteita, joissa kyllä on alkuperämaa merkintää, mutta viime vuorokin oli kymmenisen prosenttia, jossa ei ollut tällaista tietoa. Eli siksi täytäntöönpano on hankalaa. On hyvin vaikea antaa EUn ulkopuolisen maan viranomaiselle tai viejälle mitään tietoa siitä, mitä me edellytämme, jos meillä tällaista tietoa ei ole. Me olemme nyt selvittäneet tätä ja moni EUn ulkopuolinen maa itse asiassa jo vaatii alkuperämaa merkintää. Moni VTOn jäsenvaltio esimerkiksi, Yhdysvallat, Japani, Korea ja niin päin pois. Ei tässä mitään uutta ole siis auringon alla. Olemme sitä mieltä, että säännöt ovat ihan riittävän selkeitä tuottojen kannalta, että tällainen tieto voidaan sinne lisätä ilman, että siitä koituu suurempia kustannuksia. Niin ikään me olemme vielä erottaneet, että mitä velvoitteita meitä on valmistajia varten, niin tämä koskee myös maahantuojia. Heidän täytyy selvittää, että valmistajat ovat noudattaneet velvoitteita, jakelijat kaikkiin joutuvat tarkistamaan, että ketjun alkupään toimijat noudattavat velvoitteita. Eli saadaan koko ketju jäljitettävyyden osalta mukaan, niin kuin on myös syydenmukaistetulla alueella. Se, mikä myös on erittäin tärkeää, on se, että meillä on taloudellista toimijoita varten velvoite tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, tehdä ilmoitus esimerkiksi, jos on syytä uskoa, että markkinoilla oleva tuote ei ole turvallinen. Siinä täytyy tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa ihan samalla tavalla kuin tuolla alueillakin, vastaavasti kuin mitä on markkinavalvonta-asetuksessakin. Sitten muutama sana vielä teknisistä tiedoista. Toki ymmärrämme, että se ei voi olla ihan yhtä laajaa kuin yhdenmukaistetulla aloilla, koska ei siellä ole edes lainsäädännössä määrätty turvallisuudesta mitään. Olemmekin esittäneet, että tekniset tiedot sisältäisivät tällä alalla ensinnäkin tuotteen kuvailun, myös jonkinlainen riskianalyysi ja viittaus standardeihin. On erittäin tärkeää myös kasvattaa tietoisuutta valmistajien ja maantujien parissa, että jos tällaisella tuotteella riskejä on, niin täytyy miettiä, miten voidaan jotenkin lieventää. No, oikeastaan varmistaa, ettei tämä riski sitten toteudu. Tätä tietoa täytyy siis tarjota pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisille. viranomaisille. No, kalvolla ei juurinkaan puhuta standardointimääräyksistä. Siellä on iso osasto tätäkin varten. Oli myös vaikutusten arvioinnissa ymmärrämme, että nykyiset standardointitiedot yhdenmukaistetuilla aloilla ovat hyvin aikaa vieviä ja raskaita. Siksi meillä on myös uusi standardointiasetus tullut voimaan tänä vuonna. Siitä saadaan hyvät puitteet tätäkin ehdotusta varten. Ei tässä pitänyt pyörä uudelleen keksiä. Pystyimme käyttämään aikaan aika lailla asetusta Vain pienin mukautuksiin, jotka olivat tarpeellisia, koska tässä ei ole mitään yhdenmukaistettuja standardeja, vaan niin kutsuttuja eurooppalaisia standardeja. Eli tässä nyt kävin läpi yleisen kuluttajatuotteiden turvallisuusasetusehdotuksen ja mieluusti vastaamme totta kai mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Good. Well, thank... No niin, kiitoksia kumpaisellekin. Olen pahoillani. En esittellyt rouva Laurilaa muodollisesti, mutta hauskaa, että täällä on näin laaja esitys nyt kuultu molemmista pääosastoista. Hyvä juttu. No niin, nyt varapuheenjohtaja Verniosa jatkaa puheenjohtajana, koska minulla on maastanne vieraita tunnin verran ja olen innokas näyttämään heille myös tätä asiaa ja kertoa, miten parlamentti toimii. Rova Vernio, olkaa hyvä. Te voitte hoitaa keskustelun. Rouva Pietikäinenkin voi aloittaa keskustelun, sen jälkeen ja Vernio varmasti sitten kääntyy varjojen puoleen.

Aivan ensiksi haluaisin kiittää komissiota tästä hyvin selkeästä esityksestä, jotta ymmärtäisimme tätä pakettia. Ja kiitokset myös siitä, että tässä on kaksi säädöstä nyt käsittelyssä. nämä menevät todella hyvin siihen suuntaan, mitä parlamenttikin on aiemmissa mietinnöissään toivonut. Ja meidän toiveemme on se, että markkinavalvontaa tehostetaan ja markkinavalvonnalle saataisiin yhteisön yhteinen kehys. Ja nyt olemme menossa tuohon suuntaan, kun poistamme kaikki päällekkäisyydet, jotka e, tulevat eri säädöksistä ja yhdistämme säännökset näihin kahteen direktiiviasetukseen. Haluaisin myös kuulla komission reaktioita ja mielestäni valiokunnankin pitäisi sitä käsitellä, nimittäin, että miten varmistetaan se, että resurssit jaetaan oikein markkinavalvonnassa. Tosiasiahan on se, että eri toimijoiden täytyy tehdä yhteistyötä ja kouluttaa tässä asiassa. Tämä menee oikeaan suuntaan, mutta minä en ole itse vielä ihan vakuuttunut siitä, että tämä onnistuisi tai olisi tehty tähän asti asianmukaisesti. Kun nyt ajatellaan, miten, mitkä ovat julkisten tahojen resurssit harjoittaa markkinavalvontaa, kun tuot, uusia tuotteita markkinoille me tuodaan. Ja siksi minä toivonkin, että löytäisimme yhteisen sävelen siitä, mihin markkinavalvontamenettelyssä voitaisiin mennä. Pitäisi ottaa huomioon se, että jäsenvaltioilla on rajalliset valmiudet markkinavalvonnan ja tullitoiminnan harjoittamiseen. Parlamentti on myöskin jo todennut, että komission pitäisi arvioida kaikista Kaik, pitäisi arvioida kaikki maahantulopisteet EUn alueella ja myöskin pitäisi olla todella tehokasta markkinavalvontaa e- EUn rajoilla. Pitäisi katsoa, mitkä ovat ne heikot kohdat ja sitten toimet pitäisi kohdistaa niihin. Yksi maahantulopiste kerrallaan pitäisi katsoa, että miten siellä toimitaan. Markkinathan tai kulutus tavaroiden markkinathan laajenevat ja sitähän me toivommekin. Tavaroita tulee yhä enemmän ja enemmän ja siksi meidän pitäisi markkinavalvontamenettelyä siirtää tuonne rajoille. Mielestäni ehdotus on hyvin tyydyttävä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamista. Ja meidän pitäisi ehkä miettiä sitä, että pitäisikö vähitellen antaa tai luoda tälle yhteistyölle jonkinlainen virkamieskoneisto jäsenvaltioissa, antaa siis valtuudet sinne Mehän olemme puhuneet pankkivalvonnasta aikaisemmin. Se lähti liikkeelle jäsenvaltioiden pankkiviranomaisten, pankkivalvontaviranomaisten vapaaehtoisesta yhteistyötä ja siitä sitten mentiin yhä sitovampaa järjestelmää kohti. Ja nyt tässä markkinavalvonnassa voitaisiin tehdä jotakin samankaltaista. Lisäksi on sanottu, että unionin pitäisi toimia vielä nykyistäkin aktiivisemmin kansainvälisen yhteistyön alalla juuri kuluttajatuotteiden tur- tai kulutustuotteiden turvallisuudessa. Meidän pitää siis toimia maailmanlaajuisestikin, koska jos me pääsemme puuttumaan näihin ongelmatuotteisiin, niin tai kannattaisi katsoa, voimmeko maailmanlaajuisesti toimia niiden alalla. Lisäksi viittaan parlamentin kantaan siitä, että pitäisi perustaa joku kulutustuotteiden turvallisuutta käsittelevä tietokanta. Se myös lisäisi hieman valvontaa koska yksittäiset ihmiset saataisiin aktiivisemmin toimimaan kulutustuotteiden turvallisuuden alalla. He tietäisivät paremmin oikeuksistaan ja voisivat tehdä valituksia ja tietäisivät siis, että miten voivat aktiivisesti itse edistää tuoteturvallisuutta. Sitten on vähän hankalampia, ehkä vaativampikin ala, mutta pitäisi siinäkin edistyä. Esimerkiksi tämä jäljitettävyysvaatimus, onko todella poliittista tahtoa sen edistämiseen. Minä haluaisin vähän erilaisen tarkastusmekanismin niin, että olisi edullisempia työkaluja tuolle alalle – niin, että todellakin tuoteturvallisuusmenettely voitaisiin tehdä tehokkaasti ja suht edullisesti. Tietyissä maissa valmistajat ovat itse tätä tuoteturvallisuutta valvoneet ja he, siihen on oltu tyytyväisiä. Se on ollut melko edullista ja lisäksi tehokasta, eli ehkä siltä puolelta kannattaisi katsoa, voitaisiinko sieltä ottaa mallia ainakin tulevaisuudessa kannattaisi sitä käsitellä, jos nyt ei juuri tässä asetuksessa. Katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä. Odotan hyvää yhteistyötä tuoteturvallisuutta käsittelevän kollegoiden kanssa, myöskin varjoesittelijöiden kanssa. Luotan saavani heiltä hyviä neuvoja ja hyödyllisiä kantoja tässä menettelyssä. Kiitos. Merci. Kiitos. Ja nyt sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron ensimmäisenä Kristel Soldemuusen. Thank you. Well... Kiitos. Siis markkinavalvontaako kommentoin vai esittelenkö kulutustuoteturvallisuutta? Ihan mitä vaanko? No, molemmat selvä. Thanks, thanks. Okay, I was just... No niin, olen. No, hämmennyin tässä hetken verran. No minäkin haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta, oikeastaan näistä kahdesta ehdotuksesta, kiitos. Olen iloinen, että siellä on niin paljon meidän oma-aloitteisesta mietinnöstämme myös mukana ehdotuksissa. Se on hyvä se. Minä olin tässä lausunnon valmistelijana valiokunnamme puolesta 2011, mutta olin myös 768 päätöksessä esittelijänä jo paljon aikaisemmin. On hauska nähdä tämä kehityskulku, että teemme paljon hyvää sisämarkkinoiden puolesta. Askel askeleelta turvallisuutta kohennetaan, saadaan yhdenmukaiset säännöt yrityksille sisämarkkinoilla. Siitä olen tosi iloinen. Mielestäni on hyvä, että saadaan nyt oikeudelliset puitteet, siis asetus tuoteturvallisuutta varten, se on hyvä mutta markkinavalvontavaatimuksetkin pannaan yhteen asetukseen. Uskon todellakin, että se auttaa jäsenvaltioita ja yrityksiäkin. Olen myös iloinen, että tässä sopeutetaan kaikkia määräyksiä. Tässä osoitetaan, mikä vastuu on taloudellisilla toimijoilla, eikä ole kyse vain valmistajista, joilla on vastuuta turvallisesta tuotteesta markkinoilla, vaan että myös maahantuojilla ja jakelijoillakin oma vastuunsa. Mielestäni on aika tärkeää. Niin, totta kai vähittäismyynnilläkin. Yleisesti ottaen olen iloinen, mutta en ihan täysin tyytyväinen sentään. Kyllä tässä vielä on kohentamisen varaa. Toivottavasti valiokunta on tästä samaa mieltä. No ensinnäkin ajatellen kulutustuoteturvallisuusasetusta. No, no tämä lyhen on niin hankala. Oikeastaan vahinko, ettei sinne otettu viittausta varovaisuusperiaatteeseen, ennalta varautumisen periaatteeseen. Kyllä se pitäisi olla tässä mukana. Meidän pitäisi käydä ainakin keskustelua siitä, että tässä tulisi ehkä asetuksenkin jotain. Ajatellen haavoittuvia kuluttajia, sitten lapsille suunnatut tuotteetkin. Ehkä voitaisiin vielä miettiä enemmän myös vaatimuksia, jotka koskevat turvallisia tuotteita. Hyvä, että meillä on turvallisuusolettama ennen kuin tulee tuotteita ylipäätään markkinoille, mutta ehkä sinne voitaisiin panna vähän enemmän myös valmistajien vastuusta lähtökohtaisesti suunnitella turvallisia tuotteita, tämä voitaisiin siitäkin olla vähän enemmän. Ja sitten yksi juttu, joka varmaan johtaa laajan keskusteluun, nimittäin alkuperämerkintä. Joku voisi sanoa, että made in, made in. Siinä tarvitaan hyvää tasapainoa. Minulle on ensinnä kyse jäljitettävyydestä. Nimittäin sitä myöden luoda luottamusta markkinoille, jos kuluttajat luottavat siihen, että ne ovat turvallisia. Sitä ainakin voidaan jäljittää, jos jokin menee pieleen. Tässä olen hyvin avoimin mielin, miten tämä hoitaa, kunhan vain pidetään kiinni siitä, että ennen kaikkea tarvitaan jäljitettävyyttä. No, tästä voitaisiin varmaan käydä keskustelua. Olen myös sitä mieltä, että kun ajatellaan ei yhdenmukaistettuja tuotteita, niin totta kai tilanne on asetuksen myötä parantumassa, kun meillä on jo hiljattain hyväksytty standardointiasetuskin olemassa, mutta ei ole epäilystäkään siitä, ja huomasin, että komissio korostaa kovasti sitä, että meillä on nyt standardointijärjestelmä olemassa, mutta minä olen sitä mieltä, että jotta standardointijärjestelmä toimisi kunnolla, niin tässä tarvitaan toinenkin kalu, nimittäin jonkinlainen tietokanta Euroopan unionin tasolla, niin että ne saisi ne siitä tiedon, jos on tuotteissa ongelmia. Komission, parlamentin ja se valtiokannaltakin olisi helppoa, jos halutaan jotain tiettyjä tietystä ongelmista ja tietystä tuotteista. Se, että nyt kovasti korostetaan standardointijärjestelmiä, niin jotta se toimisi kunnolla, niin kyllä jotain pitäisi tehdä myös yleiseurooppalaisen tietokannan hyväksi. En tiedä, miten se nyt toteutuisi Ehkä se pannaan markkinavalvonta-asetukseen tai tähän. No, tiedän, että komissiossakin tätä kyllä mietitään. Se näkyy vaikutusten arvioinnistakin. Mutta kyllä mielestäni tätä pitää rinnakkain käsitellä. Muuten meillä ei ole oikeita välineitä käsissämme silloin, kun tarvitaan tuotteista jotain tietoa. Sitten pari asiaa vielä, ennen kuin lopettelen. Ensinnäkin Varmasti Yhdysvalloistakin on vielä jotain opittavaa. Ajatellen, mitä siellä on tehty tuoteturvallisuuden parissa, kuten kaikki tietävät. Heillä on kolmas osapuoli testaamassa joitakin tuotteita. Ehkä olisi hyvä sitäkin tarkastella, ajatella, että pitäisikö meilläkin olla jotain sellaista. Tai ainakin keskustella Yhdysvaltain kokemuksista, josta voisi ottaa oppia. Pitäisi vahvistaa transatlanttista keskustelua myös näissä kysymyksissä. Lopuksi vielä edelleen olen sitä mieltä, no tämä ehkä liittyy markkinavalvontaan paremminkin, mutta mielestäni pitää keskustella myös C-merkistä. Sen pitää olla kaikissa tuotteissa, mutta se ilmeisesti aiheuttaa hämmennystä kuluttajan parissa, jos siellä on CE-tuote, ikään kuin se olisi sitten testattu CEE-merkki. Mutta ei niitä ole testattu eikä valvottukaan. Alle prosentin vain on huomioitu. En tarkoita, että CEE-järjestelmää pitäisi vahvistaa, mutta e, se tieto voitaisiin panna tietoihin tuotteesta ei tuotteeseen. Se on markkinavalvontaviranomaiselle hyödyllistä tietoa, mutta se ei saisi hämmentää kuluttajaa. No, aloittelen ainakin tätä keskustelua. Olisi hauska kuulla teiltä, halutaanko siihen suuntaan mennä vai ei. No, joka tapauksessa minä uskon, että tämä yhteen punottu paketti saa aikaan hyvää markkinoilla – me voimme käyttää enemmän sisämarkkinoiden mahdollisuuksia, kunhan tämä toteutuu. Tätä myöden saadaan paremmat ja turvallisemmat sisämarkkinat ja myös sitten yhtäläiset säännöt yrityksille, koska sekin on tärkeää. Eli kiitoksia ja ehdotuksistanne. Odotan mielenkiinnolla keskustelua ja yhteistyötä yhteisesittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Merci Kiitos Kristel tästä mielenkiintoisesta argumentoinnista. Nyt haluaisin itsekin tässä puheenvuoron vuoroa hallitessani sanoa, että sinä olet todella tehokkaasti tässä työskennellyt. Ensinnäkin ehdotan, että puheenvuoron saa edustaja Valda Saare. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä kiitän komissiota tästä esittelystä ja työstä, jota se on tehnyt. Ja pidän todella positiivisena sitä, että välineeksi on välitty asetus. Näin tästä tulee tehokkaampi ja ripeämpi. Ja tämähän on niin tärkeä aihe. Eli Nythän tässä pyritään todellakin selventämään ja yksinkertaistamaan tämän alan säännösten täytäntöönpanoa. Ja lisäksi tässä on johdonmukainen ja yksinkertainen kehys sitten, joka hyödyttää kaikkia kuluttajia ja kaikkia yrityksiä tuoveturvallisuuden alalla tähän asti olleet, olleet säädökset, joita vuosien aikana on annettu, niin siellä on hyvin sirpaloituneita erilaisia säädöksiä ja siellä on myös paljon puutteita. Ja siitä on johtunut myös sitten kustannusvaikutuksia, koska e, e, erityisesti yrityksille – Ja yleisesti ne ovat siis vaikuttanut kilpailukykyyn haitallisesti ja myöskin sisämarkkinoiden toiminta on kärsinyt ja kilpailukyky on heikentynyt. Eli nämä ehdotukset todella tuovat parannusta rajat ylittävän yhteistyön alalle, myöskin ajatellen yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, koska se lisääntyy jatkuvasti kun ajatellaan tuotteiden maahantuontia ja vientiä ja hankintoja. Eli tässä täytyy erityisesti varmistaa turvallisuus ja terveys, mutta myöskin yleisen, yleinen etu on varmistettava. Ja siksi on vaihdettava yhä enemmän ja enemmän tietoa eri viranomaisten välillä. Olen myös sitä mieltä, että että tämän RAPEX-järjestelmän yksinkertaistaminen ja parantaminen johtaa siihen, että saamme tällaisen tehokkaan, nopean hälytysjärjestelmän, jotta saamme yksityiskohtaista tietoa. Ja lisäksi se täytyy liittää näihin muihin toimiin, jotta eri toimia voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Myös riskien arviointi on tärkeää, olipa sitten kyse teollisuustuotteista tai kulutustavaroista. Ja olen tai kannatan sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi laatia valvontaohjelmat, joko yleiset tai yksityiskohtaisemmat, joko yleiset ja sitten alakohtaiset järjestelmät. Ja pitäisi myös olla sellaisia menettelyjä, valvontamenettelyjä, jotka kronologisesti määritellään. Eli minun mielestäni tämä on vain myönteinen ehdotus. Tietysti parannusehdotuksia voidaan aina tehdä. Ja haluaisin itse joitakin pyyntöjä tai ehdotuksia tässä esittää eh, komissiolle tässä pitäisi hieman tasapainottaa turvallisuusvaatimuksia ja sitten sääntöjen tulkinnan selkeyttä. Nimittäin tällä alalla pitäisikö yrityksillä sitten olla jokin asiantuntija, jotta näitä sääntöjä pystyttäisiin yrityksissä tulkitsemaan. Eli meidän täytyy pitää nämä säännöt yksinkertaisina. Ja kaikki kaikki, mikä lisää byrokratiaa tai hallinnollista taakkaa yritysten kannalta, niin sehän aina johtaa myös ylimääräisiin kustannuksiin. Eli meidän täytyy totta kai huomioida se, että kuluttajien turvallisuus on tärkeä asia. Ja se täytyy huomioida johdonmukaisesti tuoteturvallisuuden alalla unionissa – kun ajatellaan tuotteita, jotka tulevat unionin ulkopuolella, mutta samanaikaisesti meidän pitää yksinkertaistaa tätä järjestelmää, jottei toimijoille koituisi ylimääräisiä kustannuksia. Ja mielestäni pitää muistaa se, että viranomaisten täytyy voida toimia tehokkaasti ja sitä varten he tarvitsevat tehokkaita infrastruktuureja, myöskin ammattimaisuutta, nykyaikaisia laitteita ja myöskin rahallisia resursseja. Muutenhan valvonta ei onnistu siellä. Ja lisäksi pitäisi olla tietyt velvollisuudet kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Ja tämä vaatii muun muassa sitä, että joku, jonkun tuotteen alkuperämaa ja yleinen alkuperä voidaan jäljittää. Eli kuluttajan täytyy tietää, mitä hän ostaa, mistä tavara tulee ja minkä laatuinen se on. Eli mikä on sen tavaran kulkuväylä ostohetkeen asti. Tässä pitää ajatella kustannushyötysuhdetta, ja se, siinä tietysti toivon suuria parannuksia yritysten näkökulmasta. Tätä, tätä voidaan ajatella yleisestikin, kun puhutaan sääntelystä ja lainsäädännöstä pienille ja, keski, pienille ja keskisuurille yrityksille ehkä voitaisiin joitakin poikkeuksia myöntää tiettyjen erityispiirteiden mukaisesti. Mutta joka tapauksessa tämä on yleisesti hyvin myönteinen ehdotus tai myönteiset ehdotukset, joita kuitenkin pikkuisen voidaan vielä viilata, niin niistä tulee vieläkin parempia. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Christian euh, Kiitoksia. Muutama kommentti liittyen markkinavalvontaan. Ja esitän kollegani Kreutzmannin puolesta myös kysymyksiä liittyen tuoteturvallisuuteen, mutta englanniksi, jos sopii rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että alustitte vaikutusten arvioinnin tiimalta mielestäni Meille tuli selvempi käsitys tarkoitusperistänne ja taustoista, kun kummassa kerrotusta markkinavalvonta on perustavanlaatuinen kysymys. Jos ajatellaan tehokasta kuluttajasuojapolitiikkaa, muistuttaisin kollegoille, että kuluttajatuotedirektiivin tarkistaminen ja markkinavalvonnan hoitaminen olivat keskeinen kysymys myös sisämarkkinasäädöksessä. Siitä olemme muutenkin keskustelleet parlamentissa. Siksi olen kovasti kiitollinen ehdotuksista. Ja kuten totesin, ensinnäkin sanon muutama sanan markkinavalvontaa. Asetuksesta siitä ei ole itse esittelijänä meidän ryhmässä. Suurin etuehdotuksessa on se, että se selventää sääntöjä taloudellisia toimijoita varten, jotka eivät joudu sitten paneutumaan moneen säädökseen tietäkseen, mitä sääntöjä pitää soveltaa. Tästä syystä asetuksessa on usean eri alakohtaisen säädöksen määräyksiä. Myös yleisestä tuotantoturvallisuusdirektiivistä tulee ja 165 säädöksestäkin tulee säädöksiä, tätä voidaan tukea. Kaiken kaikkiaan komission ehdotus on hyvin kohtuullinen ja voin ylipäätään lähestymistapaa tukea. Totta kai meidän täytyy miettiä yksityiskohtiakin niin, että viranomaisilla on kunnon välineet estää ei-turvallisten tuotteiden pääsy markkinoille ja poistaa ne myös markkinoilta, jos tarpeen. Jos ajatellaan tuotettujen tuotteiden tarkastuksessa, se on erityisen tärkeää, koska, koska siellä on paljon tuotteita tullut EUn ulkopuolelta valitettavasti. Näiden estäminen on kaikkein helpointa ja kustannustehokastakin ajatellen kuluttajan suojan toteutumista. Yleisesti markkinavalvonta määräysten täytyy tarjota oikeusvarmuutta sekä taloudellisille toimijoille että myös markkinavalvontaviranomaisille. Jotta tämä onnistuisi, velvoitteet täytyy määrätä riittävän selkeästi. Täytyy löytyä myös oikea tasapaino, kun ajatellaan yhtäältä tarvetta antaa markkinoilta viranomaisille oikeat välineet, jotta he voivat hoitaa hommansa kunnolla, tai sitten toisaalta, kun meillä on myös tarvetta välttää hallintorasitetta tarpeettomasti. Tämä on erittäin tärkeä meidän ryhmällemme. Totta kai markkinavalvontajärjestelmä täytyy olla tehokas ja vaikutuksellinenkin kuluttajaisuuden näkökulmasta, mutta asettaa. Tässä pitää tarkkaan miettiä, mitä velvoitteita asetetaan taloudellisille toimijoille. Ja täytyy varmistaa, kuten totesin, että asetus ei johda kohtuuttomaan hallintorasitteeseen, josta ei saada mitään lisäarvoa kuitenkaan ajatellen kuluttajaturvallisuuden toteutumista. Yksi esimerkki tästä. Yksi velvoite taloudellisille toimijoille tarjota riittäviä tietoja ja asiakirjoja markkinoilta viranomaisille helposti ymmärrettävällä kielellä. Ymmärrän toki, että viranomaisilla täytyy olla myös käsissä näitä asiakirjoja ja tietoja, niin ei kai tässä voi kaikkia velvoittaa käännättää asiakirjoja monilla kielillä, mitä minä nyt ainakin tiedän. Ja komission edustaja voi tämän vahvistaa tai olla vahvistamatta, mutta nyt tämä hoidetaan englanniksi ja se toimii ihan hienosti. En ymmärrä siis, miksi sinne pannaan vielä lisää hallintorasitetta ja tästä tulee yrityksille lisää kustannuksia, varsinkin pienille yrityksille. Jotta markkinavalvontajärjestelmä olisi tehokkaampi, niin olisi hyödyllistä, että siellä on viestintää riittävästi viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Siksi olenkin kovasti kiitollinen siitä, että meille tulee nyt markkinavalvontafoorumi niin, että siellä on sekä kuluttajien suojajärjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden tahojen edustajia mukana. Tätä voitaisiin vahvistaa vielä entisestä niin, että se mukanaolo olisi pakollista, jos tarpeen. Kreutzmannin puolesta sitten haluaisin ottaa sille esittää kolme kysymystä komission edustajalle. Tämä liittyy vaikutusten arviointiin tuoteturvallisuuden osalta. Vaikutusten arvioinnissa komissio aivan oikein ottaa sille sen ongelman, että nyt se on kovin pirstaloitunut tämä markkinavalvonta, mutta tärkein syy tähän ongelmaan on jäänyt huomaamatta analyysissä. Tässä on keskitytty vain joitakin jäsenvaltioita markkinavalvontaan. Miten komissio aikoo puuttua siihen, että ei ole riittävästi varoja osoitettu markkinavalvontaan? Voisiko komissio ajatella tukevansa niitä jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat uutta rahaa, esimerkiksi rakennerahastojen kautta, ja sitten toinen huomio, joka liittyy internetitse myytäviin tuotteisiin. Se hylättiin jo varhaisessa vaiheessa. Kreutzmann uskoo, että markkinavalvonta on käymässä yhä tärkeämmäksi myös verkossa, kun ajatellaan, että sähköinen kauppa on kasvaa kasvamistaan. Hän uskoo myös, että verkkotoimijat, erilaiset domain rekisteröinnit, ovat johtaneet siihen, että myös EU-ulkopuolelta tulee paljon toimijoita ja, ja siksi sieltä ei ole riittävästi oikeudellista tietoakaan tarjolla markkinaviranomaisille. Mitä syitä komissiolla oli olla ottamatta sääntöjä, jotka koskevat internetitse myytäviä tuotteita? Lopuksi vielä yksi huomio. Tämä liittyy pakolliseen markkinointiin, niihin totesin, jotka ovat mukana tässä asetuksessa. Tässä juuri edellä puhunut kollegakin otti sen esille. Kollegani mielestä, mistä olen muuten samaa mieltä, alkuperällä ei ole mitään vaikutusta tuoteturvallisuuteen, koska alkuperämaa ei kerro mitään tuotteen laadusta. Jäljitettävyys voidaan taata kuitenkin jo sillä, että siellä on valmistajan velvoite panna omat yhteistyöt tietonsa pakettiin. Ryyle on kyllä oikeassa. Hän tässä kuiskaili minulle, että jäljitettävyys on tärkeää, mutta mielestäni jäljitettävyys on tavallaan oikein hoidettu. Minä uskon, että voisimme tukea sitä, mitä komissiokin on jo ehdottanut. Minä uskon kuitenkin, että Komissiolta voitaisiin kysyä toki ensin, miksi se otettiin mukaan ilman, että tehtiin kunnollista vaikutusten arviointa ensin. Toiseksi, miten komissio perustelee tätä alkuperäkysymystä tuoteturvallisuuden näkökulmasta? Koska ei tätä ole riittävästi arvioitu vaikutusten arvioinnissa. Kiitoksia kovasti. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tämän tiimalta. Ensinnäkin markkinavalvonnassa, kuten mainitsinkin jo, uskon, että komissio on tehnyt hienoa työtä. Kiitos. Merci Christian. Alors pour le groupe... Kiitos Christian ja sitten vihreiden puolesta Heidi. Heidi. Olen molemmissa varjoesittelijänä ja on helpompaa näin, koska voi molempia katsoa, koska me ollaan hyvin kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Ja minulla on käsitys nyt näiden molempien esittelijöiden esityksen jälkeen ja varjoesittelijöiden esittelijöiden jälkeen, että tässä tulee mielenkiintoinen keskustelu ja hyvä aihe. Odotan innolla yhteistyötä. Uskon, että pääsemme tässä kyllä askeleen eteenpäin. Erityisesti haluaisin kiittää komissiota, että vihdoinkin, vihdoinkin nämä molemmat erotukset ovat saatavilla. Parlamentti on jo vuosikausia vaatinut sitä, että tapahtuisi jotain. Rova Charles de Mose on myöskin omalla perään antamattomuudellaan saanut aikaan sitten vihdoinkin on ehdotus pöydällä. Joten kiitokset tästä. Ja periaatteessa komissiokin esittikin juuri tärkeät kysymykset ja pyrkii antamaan näihin myöskin oikeat vastaukset. Yksi asia vielä kuitenkin. En halua toistaa kaikkia, mitä täällä puhuttiin, mutta yksi asia vaikuttaa tärkeältä minun mielestäni. Kun katsotaan komission lukuja ja huomataan, että vasta enemmän globaalisti ja toisaalta sitten resurssit finanssi- ja markkinakriisin ja suurien haasteiden takia jäsenvaltioissa taas ei ole tähän vastaavasti kasvaneet ja vain alle yksi prosentti tuotteista tarkastaa, niin nähdään minkälaiseen haasteen edessä ollaan. Tämä ei ole pelkästään kuluttajan kysymys vaan myöskin reilun kilpailun kysymys. Kuinka voidaan noudattaa reilun kilpailun toimia? keskustelin vähän aikaa sitten eh, sytyttimien, eh, sytkäreiden valmistajan kanssa vähän aikaa sitten. Ja myöskin he että myöskin täällä parlamentin kaupassakin on sellaisia sytkäreitä myynnissä, jotka oikeastaan ei saisi myydä. Tai sitten sellaisia, jotka ovat eh, lasten leikkalujen näköisiä, joita olemme pyrkineet välttämään ja kieltämään. Eli tästä herää kysymys, että mikä yhteys on tuoteturvallisuusdirektiivin ja markkinavalvonnan välillä. Tässä yhteydessä tietenkin on tärkeää, että katsotaan aina riskiprofiileja. Ja tinkin, onnettomuustietopankkia myöskin, mitä Rova Saldemuus mainitsi, ja että jokaiselle tuotteella ainakin vähintään riskiprofiilin mukaisesti miettää, minkälainen, minkälainen sertifiointi annetaan että pitää asettaa valmistajat ja maahantuojat vastuulliseksi. Ei tätä vastuuta voi antaa pelkästään yleisen tahon kannettavaksi, vaan meidän pitää miettiä mm, innovatiivisin elementein, mm, miten voidaan ottaa valmistajat ja kauppa mukaan tähän. Tietenkin kolman osapuolen sertifiointi on yksi mahdollisuus. Sitten täällä puhuttiin myöskin tästä asiasta jo aikaisemmin puhuttu mm, leludirektiivin yhteydessä – No tietenkin eihän, voisimme siis katsoa USAta, mitä USAssa on tehty ja oppia siitä. Voimme katsoa senkin maan lelulainsäädäntöä ja auttaako se meitä. Ainakin niillä alueilla, missä on paljon tapahtunut onnettomuuksia, niitä pitäisi katsoa tarkemmin. Ja olen edellisten puhujien kanssa samaa mieltä, että alkuperämaa määräyksellä on oma roolinsa, koska se auttaa jäljitettävyyttä. Tämä ei ole pelkästään etu teollisuudella, vaan myöskin vain reilua kilpailua. Kaikilla toimijoilla on reilut olosuhteet, myös vähittäiskaupalla. Ja sitten vielä yksi kysymys, tai oikeastaan kommentti Rouva Saldemosin esitykseen, ja kestän tämän kysymys komissiolle. Miksi komissio molemmissa asetuksissa on poistanut tämän varovaisuusperiaatteen, precautionary principle. Koska meidän mielestä juuri silloin DELU-direktiivin yhteydessä komission taholla oli vastustusta tähän liittyen. Me kuitenkin saimme parlamentissa enemmistön aikaiseksi tämän suhteen. Ja nyt jos poistamme sen molemmista asetuksista, niin kyllä leludirektiivi myöskin kärsii tästä tilanteesta. Joten haluaisin kuulla, mitä syitä komissiolla oli sen suhteen, että varovaisuusperiaate on poistettu. Kiitoksia. Bonne question. <laughs> No oikein hyvä kysymys. Seuraavaksi sitten herra Fox. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. No, aluksi haluaisin kiittää komissiota alustuksista. Olen samaa mieltä tavoitteista paketissa, että voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, taata turvalliset tuotteet, ja kunnon markkinavalvonta kautta linjan. Mitä tulee markkinavalvontaehdotukseen, niin esittäisin seuraavaa. Tuen yleistä lähestymistapaa ehdotuksessa tarkoituksena saada aikaan lisää selvyyttä säännöissä toimijoille. Se perustuu riskiarviointiin ja oikeasuhtaisuuteen. Monet määräykset ovat jo olemassa samassa muodossa nykyisessä lainsäädännössä. Joissakin tapauksissa nyt sitä sovelletaan laajemmin jatkossa ja se edistää tuoteturvallisuutta mielestäni. Mutta ehdotuksessa on myös paljon määräyksiä, joissa pyytäisin selvitystä komissiolta. Kolme esimerkkiä. Ensinnäkin, että on markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus periä maksu. Komissio on perustellut myös jotain viitelaboratorion osalta ja sitten se, että mitä on tehty säännönvastaisen tuotteiden kohdalta. Meidän täytyy yksityiskohdat saada kuntoon sen takaamiseksi, että meillä on järjestelmä samanlainen kautta Euroopan ajatella soveltamista riskin perustuen. Tässä löytää, täytyy löytyä äh, tasapaino koordinoidun ja sitten niin sanotun oman toiminnan välillä. Mitä sitten tulee kulutustuoteturvallisuusehdotukseen, niin siinä on muutama huoli. Nykyinen direktiivi on jo monen mielestä kaikkein hankalimpia säädöksiä. Se on ihan top tenissä ajatellen hallintorasitetta pk-yrityksille. Hyväksyn toki sen ajatuksen, että pk-yrityksiä voi jättää ulkopuolelle tuoteturvallisuuslainsäädännössä, mutta olen huolestunut siitä, että uudet ehdotukset vain lisäävät hallintorasitetta entisestään. Täytyy nyt tunnustaa, että olin aika huolestunut, kun kuulin komission edustajan sanovan, että hän, näin hän totesi, antaisi hyödyllistä osviittaa siitä, miten soveltaa. Se oli lainaus. Epäilenpä vain, että PK-yritykset pitävät hyödyllisenä mitä, mitä tulee komissiolta. Ikään kuin nämä pelottavat sanat PK-yrityksille, minä olen hallituksesta ja minä autan sinua. Olen erityisen epäileväinen, jos ajatellaan niitä ajatuksia, joita kollegat ovat täällä osin esittäneet, että meidän olisi riippumaton kolmas osapuoli testaamassa. On hyvin vähän näyttöä olemassa tämän lisäarvosta. Uskon myös, että alkuperän merkintä on vastoin aikaisemmin määriteltyjä määräyksiä, ja siinä siirtyy painopiste turvallisuudesta muualle, vaikka olen aivan samaa mieltä Rova Ryylen kanssa, että kyllä jäljitettävyyttä täytyy olla. Lopuksi olen sitä mieltä, että tässä tarvitaan vielä selvittää myös poikkeuksiin tuotteissa, jotka ovat osa palveluntarjontaa. Ehdotusten vaikutukset elinkeinoelämään ja jäsenvaltioitiin edellyttää vielä selvittämistä, ettei viedä pohjaa sisämarkkinoilta ja luoda oikeudellista epävarmuutta niin, että jakelijatkin tahatta johtavat asiakkaita harhaan. Sitten seuraavaksi vaikutusten arvioinnista. Olen, ymmärrän toki, että komission on vaikea arvioida kustannuksia tai hyötyjä, kun on kyse näin laajasta toimenpiteestä, mutta kyllä heidän pitäisi yrittää parhaansa. Tietyt näkökohdat johtavat lisäkustannuksiin toimijoille, ja tätä ei ole arvioitu. Ennen kaikkea ajatellaan määräyksiä, jotka liittyvät alkuperämerkintöihin. Ja se, että pitäisi olla teknisiä tietoja tarjottavana – ja miten ne voitaisiin määrällisesti esittää. Lisäksi tarvitaan myös arvioita vaikutuksista, jos ajatellaan sisällön rajoittamista palveluihin liittyen. Mihin se kuuluisi ja täytyy miettiä, mitä hyötyä siitä on ja mitä sitä vasten, ettei tässä tule vain lisää sääntelyrasitetta vaikeuksissa oleville yrityksille. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Merci, Monsieur Fox. Kiitos edustaja Fox. Seuraavat ovat pyytäneet puheenvuoroja Kofferaati ja Schwab. Ensinnäkin Sergio, ole hyvä. Merci. Eh, Kiitos. Tässä keskustelussa, jota nyt käymme, on monia sellaisia puolia, joita pitäisi käsitellä vähän yksityiskohtaisemmin – ja näin varmaankin keskustelussa pääsemme vielä tekemäänkin. Mutta tässä kohtaa haluaisin nyt erityisesti käsitellä tätä yleistä kehystä tässä lainsäädännössä. No, kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että nämä asetusehdotukset ovat myönteisiä. Minäkään en periaatteessa vastusta mitään. Mutta jos halutaan taata tuoteturvallisuus, niin on kaksi alaa, joilla on ehdottomasti toimittava. Toinen niistä käsittää, koskee yritys, sillä se, yrityksiin sovellettavat säännöt, eli pitää varmistaa sekä pienten että suurempien yritysten toimintakyky ja katsoa, mitä vaikutuksia ja kustannuksia tuossa kaikista hauraimmassa tuotantoketjun osassa mahdollisesti olisi. Toisaalta taas, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon monimutkaisia sääntöjä yrityksille tulee tästä valvonnasta ja siitä, että täytyy tarkistaa tuotteita ja mitä viranomaisten täytyy alalla tehdä, niin kyllähän tätä asetuksessa jo käsitelläänkin, mutta vielä enemmän täytyisi puuttua nimenomaan kuluttajien tietoisuuteen näistä asioista. Sitä on korostettava. On toisaalta tai yhtäältä tuottajien velvollisuudet, mutta toisaalta kuluttajien itsensä täytyy olla tietoisia asioista. Ei pelkästään silloin, kun kuluttajat valitsevat näitä tavaroita, vaan kuluttajien täytyy myöskin vaatia yrityksiltä turvallisempia tuotteita. Jäljitettävyys on myöskin hyvin tärkeää. On tärkeää tietää, mistä tuote on peräisin. Ja sekin on yksi asia, joka kuuluu kuluttajan vastuulle osittain. Kuluttajilla täytyy olla sellaista tietoa, että voivat tehdä tietoisia päätöksiä, ja tätä on vahvistettava ja yhdennettävä vielä enemmän. Nämä asiat täytyy olla tasapainossa keskenään. Eli tuottajat, valmistajat, heiltä edellytetään toimia, mutta samanaikaisesti sitten kuluttajien tietoisuutta parantamalla kuluttajat voivat tehdä parempia valintoja ja se saattaa edelleen aiheuttaa painetta niin, että myös yritykset joutuvat näihin asioihin kiinnittämään enemmän huomiota. Ja tässä nyt voidaan muun muassa puhua seuraamuksista tai sakoista, joita voitaisiin määrätä valmistajille, mutta toisaalta myös kuluttajien täytyy myönteisellä tavalla jotenkin ehdollistaa näitä asioita ja vaikuttaa valmistaviin yrityksiin. Eli nämä kaksi asiaa on oltava tasapainossa ja mielestäni nyt tämä kuluttajanäkökulma ei ole tässä riittävän hyvin vielä tuotu esille. Voisin käsitellä tätä vielä myöhemminkin, mutta joka tapauksessa tätä täytyy tasapainottaa niin, että päästään tehokkaasti komission toivomiin tuloksiin. Mehän olemme kaikki niistä yhtä mieltä. Merci, Serge, Kiitos Serge ja sitten Andreas. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin mennään teknisiin yksityiskohtiin, haluaisin vain todeta, että minun mielestäni – Tämän asetuksen tavoitteena pitää olla se, että kuluttajille Euroopassa annetaan laaja tarjonta edullisia ja turvallisia tuotteita. Tähän meidän pitää pyrkiä. Tämän takia on erittäin tyytyväinen, että komission ehdotus on enemmässä tai suuremmassa määrin ottanut tämän tavoitteen huomioon. Ja huomaan, että useimmat kollegaat näkevät myös asian näin. Toivottavasti lopputulos onkin käytännönläheinen eikä byrokraattinen. Ja kuluttajasuoja ja turvalliset tuotteet ovat niin tärkeitä, mutta pitää löytää tasapaino näissä asioissa. Tämän takia varovaisuusperiaatteen luominen kaikille työryhmille, kuten Rova Schallemos täällä esitti omassa kommentissaan, olisi meistä vaarallista. Pitää löytää tasapaino turvallisten ja edullisten tuotteiden välillä, ettei tämä luo mitään epätasapainoa. Ja kollega Ryle totesi täällä, meidän pitää toki katsoa, että kansallisten tulliviranomaisten ja eri jäsenvaltioiden viranomaisten välillä pitää saada yhteistyö, jotta tuotteiden valvonta on oikealla tasolla. Ja minusta tässä tarvitaan vielä suurempia ponnisteluja ja varsinkin jäsenvaltioiden pitää tehdä näitä ponnisteluja. Kaksi kysymystä komission suuntaan, jotka haluaisin tässä vaiheessa esitystä tehdä. Artikla 11, 3 ja kappale 5. Tässä on valmistajien velvollisuudet tuoteturvallisuuden suhteen. Ehdotuksessa katsotaan, että jos myyjä olettaa, että tuote ei vastaa asetusta, en pitää keskeyttää myyntiä ja ilmoittaa asiasta viranomaisen. Tämä oli kappale kolme. Ja sitten oletetaan, että tuote ei ole um, turvallinen, niin myyjän pitää tehdä korjauksia ja ilmoittaa markkinaviranomaisella asiasta. Mistä kolme ja vitosen um, suhde pitäisi tarkentaa juuri um, kaupan suhteen. Eihän se voi johtaa siihen, että kaikki tuotteet pitää tarkistaa siellä. Tämä olisi suuri ongelma, erityisesti juuri tukkukaupalle, jossa juuri tuotteet menevät suoraan vaikka käyttöön paketoituna. Eli tässä voitaisiin vaatia puuttumista asia, että jos vaikka joku konkreettinen tuote tai ryhmä ei ole turvallinen. Kuulin eräältä tukkauppaedustajalta, että, että se määrä, mitä tuotteet välittävät, on niin suuri, että etteivät pysty mitenkään niitä valvomaan kaikkia. Ja sitten toinen kysymys vielä direktiivin soveltamisalaa. Kaksi artiklan kohdassa kolme. Puhutaan kaikista poissuljetuista direktiivistä ja asetuksista, jotka ovat erityisesti poissuljettuja. No, Tälle varmaan on hyviä syitä olemassa, mutta mitenkin sitten miksei kaikkia asetuksia ja direktiiviä ole pois jotka ovat yhdenmukaistamiseen tarkoitettu Euroopassa. Ilmeisesti tässä on terveysasioita myöskin mukana. Niin miten, miksi näitä muitakin ole otettu pois tästä? Tarkoittaako tämä, että tässä on tuotu, mitkä ei ole yhdenmukaistettu tähän otettu mukaan? Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä minun kysymykseni. Merci. Kiitos ja sitten Maria Eriguei. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä olen aamupäivällä kuunnellut kollegoja ja heidän esittämänsä kysymykset saavat minut sanomaan, että tässä täytyy nyt kiittää niitä, joilla kiitokset kuuluvat kun ajatellaan tätä markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta, mitä siinä olemme tehneet, mutta edustajana ajattelen ennen kaikkea myös turvallisuutta laajemmin. Ja jos ajatellaan niitä seitsemästä työntekijää, jotka kuolivat tekstilitehtaassa Bangladesissa, täytyy siis myös työntekijöiden turvallisuutta miettiä. He tekivät työtä orjuus, orjuudessa he valmistavat tuotteita Eurooppaa varten, siis tekstiilituotteita. Miten emme voi ottaa mukaan, olla ottamatta mukaan myös näiden vaatteiden turvallisuutta, mutta niin, että ajatellaan myös sitä turvallisuutta, joka on ensisijassa, ainakin minulle siis, turvallisuus työpaikalla. Meidän täytyy mennä paljon pidemmälle pääosaston edustaja totesikin näistä haasteista, joita maapallostuminen tuo mukanaan. Me elämme nyt maapallostumisen keskellä, mutta emme voi unohtaa tässä myöskään ihmisten oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, jotka arjessaan tekevät työtä 30 euron edestä orjuusoloissa. Me kyllä voimme senkin ottaa mukaan mitä me haluamme itsellemme, täytyy myös muillekin tarjota säälliset olot. Kiitos. Oui, merci Maria pour cette... Kiitos Maria tästä muistutuksesta. Ihan totta, että tämä on meille tärkeä asia, mutta tämä varmaan kuuluu enemmänkin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnalle, mutta kyse on kuitenkin tuoteturvallisuudesta lopulta. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille, annan vielä puheenvuoron komissiolle, jolle on esitetty monia hyvin täsmällisiä kysymyksiä. Eli seuraavaksi komissio saa puheenvuoron. Uh, thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä oli paljon kysymyksiä ja kommentteja. Ja tietenkin tästä olemme kiitollisia Pyrimme vähän vetämään tätä yhteen niin kuin ryppäiksi, eri kysymysryppäitä, ja sitten pyrin vastaamaan niihin sanon hyvin. Täällä oli monia kommentteja. Varovaisuus periaatteeseen ottaisiin tähän markkinavalvontaan ja turvallisuuteen myöskin tämän mukaan. No varovaisuusperiaate on yleisperiaate. Ja se on mainittu myöskin yleis- perustamissopimuksissa. Ja tällään periaatteekin äh, sitä noudattaa ilman muuta. Tietenkin täällä on kaksi eri artiklaa, että jos todetaan, että missä yhteyksissä varovaisuusperiaatetta voidaan soveltaa vaikka joku syntyvä riski, joka saattaa ottaa tulevan riskin, niin silloin komissio voi tehdä tarpeellisia toimenpiteitä. Tämähän on juuri varoitusperiaate oikeastaan kentällä Joten meidän ei ole tarpeen mainita sitä ehdotuksessa, koska se on jo siellä mukana. Ei sitä mainita erityisesti, mutta se on jo siellä sisällä. Monet tämän valiokunnan jäsenet ovat tehneet hyvin arvokkaita kommentteja valvontaviranomaisten resurssien tarpeeseen liittyen. Me olemme samaa mieltä. Me voisimme antaa kuluttaja- ja myöskin tulliohjelmiin enemmän varaa, jotta valvontaviranomaiset tekevät paremmin, paremmin työtä, mutta me voimme ottaa ihmeitä. Pyrimme auttamaan. Pyrimme myöskin lisäämään tehokkuutta tarjoamalla erilaisia tietokantoja, RAPEX, ICSMS myöskin, tietokanta, jonka kautta voidaan toimia nopeammin kentällä käytännön toimissa. Ne tulee sitten sähköiseen kaupankäyntiin. Komission linjaus tähän on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Kaikki tuotteet, jotka tulevat Euroopan markkinoille, niin pitäisi noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, piste. Ovatko ne sitten tilattu kaupasta, puhelimitse vai sähköpostitse, internetistä. Kaikkien tuotteiden pitää noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tästä ei ole mitään poikkeuksia markkinavalontamääräys pyrkii selventämään tätä, koska eurooppalaisten kuluttajien eh, turvallisuuden asioita emme vaaranna. Suurin haaste kuitenkin on tämä tuotteiden määrä. Tietenkin on helpompi yksi eh, kontti tarkastaa, tai yksi tuote sieltä, ja tarkastaa se, niin Tietenkin voidaan katsoa silloin tämän tuotteen sääntöjen noudattamista ja turvallisuutta asioita, jos vaikka mutta sähköisessä kaupankäynnissä ongelmana on se, että se on pienempiä pakkauksia. Eli on hyvin vaikea silloin tarkistaa näitä yksittäisiä paketteja ja että tuotteet, jotka tulevat Euroopan markkinoille, ovat määräyksiä noudattavia ja turvallisia. Tästä meidän pitää keskustella vielä. Tästähän on keskusteltu jo muutaman vuoden ajan, erityisesti tulliviranomaisten kesken. Koska yksi asia, josta emme puhuneet tästä, on tämä monivuotinen eh, valvontaohjelma markkinavalvontaviranomaisille. Tietenkin tässä varitaan paljon toimia, että voit onnistua ratkaisemaan ongelmat. Totta kai me pitää katsoa myöskin kansallisia markkinavalvontaviranomaisia sen yhteydessä. Ja ovat hyvin vaikeissa olosuhteissa, tekevät kovaa työtä ja hyvää työtä. Tämä pitää pitää mielessä samalla. Mitä meidän pitäisi tehdä on auttaa heitä. Tätä me pyrimme tekemään monivuotisen suunnitelman puitteissa, että markkinavalvontaviranomaiset tekevät parempaa työtä tämän avulla. Ennen kuin annan kollega Laurilalle puheenvuoron, haluaisin vielä vastata C-merkkiin, koska C-merkki on juuri markkinavalvontaviranomaisten tekemä merkki. Se helpottaa markkinavalvontaa. Jos se poistaa pakkauksesta tai tuotteesta, se hidastaisi markkinavalvontaa ja loppujen lopuksi meillä olisi vähemmän markkinavalvontaa, koska markkinavalvontaviranomaisten pitäisi tehdä enemmän tarkastuksia asiakirjojen pohjalta. Eli uskomme, että kaikki markkinavalvontaviranomaiset ovat varmaankin samaa mieltä tästä asiasta, että ei, mitään epäilystäkään, että se merkki on tarpeellinen. Mutta olen samaa mieltä Rova Schaldemosen kanssa. Tietyille kuluttajille tämä saattaa aiheuttaa kyllä hämmennystä. Tämän takia meillä on erityinen tiedotuskampanja asiasta ja myöskin verkkosivut kaikilla eu e kielillä, jotta kuluttajat tietävät, mitä tämä C-merkki tarkoittaa. Thank you very much. Yeah. Kiitoksia kovasti. Niin, kuulin sanan oikeudellinen varmuus, oikeusvarmuus muutaman kerran, ja siihen me tähtäämme. Oikeusvarmuus on erityisen tärkeä PK-yrityksille. Heillä ei ole varaa tuhlata aikaa sääntöjen selvittämiseen heidän kohdallaan. Täällä on nyt aika laaja yksimielisyys siitä, että heidän ei mukaan pitäisi noudattaa tuoteturvallisuusmääräyksiä, mutta täytyy tehdä selväksi, mitä sovelletaan, mihin tuotteisiin. Siksi tämä ajatus, jonka otimme osaltaan teidän mietinnöstänne, mutta se tuli selväksi myös kuulemisessa, nimittäin kun ajatellaan, kuinka paljon on nyt erilaisia sääntöjä erilaisia tuotteita varten. Eli Tämä kyllä auttaisi kaikkia valmistajia ymmärtämään paremmin, ei pitäisi oikeudellisesti selvittää niin tarkkaan aina jokaista säädöstä erikseen. Eli meidän mielestämme kyllä tämä paketin myötä tulisi sikäli tällainen äh, kohennus. Eikä PK-yrityksen kohdalla pelkästään osviitan ohjauksen antamisesta uskomme kuitenkin, että suuntaviivoja ei tarvitse valmistella pelkästään komission voimien, vaan totta kai läheisessä yhteistyössä pk-yritysten kanssa heidän tarpeittensa pohjalta. Suuntaviiva, no hoidan sen nyt ensin. Ne olisivat hyödyllisiä sikäli, että pk-yritykset olisivat mukana myös foorumissa kehittelemässä yhteistä ymmärrystä siitä, miten koko paketti toimisi miten markkinat olisivat mukana yhdessä sidosryhmien kanssa myös direktiivinkin kohdalla, mutta tämän säädösesityksen pohjalta haluamme helpottaa pk-yritysten elämää. Kun ajatellaan joitain yksittäisiä tapauksia, joissa on ongelmia, ehkä puutteita tuoteturvallisuudessa, sellaisia, joista ei ole laajempaa riskiä kuitenkaan, vaan se liittyy johonkin erityistapaukseen. Siellä on olemassa määräys, jonka myötä PK-yrityksen ei tarvitse ilmoittaa kaikista yksittäisistä tapauksista markkintavalvontaviranomaisille. Näin se on jo suuntaviivoissakin. Nyt olemme sen vielä ottaneet mukaan myös lainsäädäntötekstiin omassa ehdotuksessamme. Sitten seuraavaksi missä määrin komissio tukee markkinavalvontaa. Moni varmasti teistä moni jo tietääkin yhteisrahoituksesta, jota komissio nyt tarjoaa jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille niin kutsutussa yhteisissä toimissa. Jäsenvaltiot lyöttäytyvät yhteen niissä, panevat järjestykseen asiansa ja saadakseen yhteisiä tuloksia, ei pelkästään mukana olevien maiden kesken, vaan koko verkon osalta. Näin he oppivat toisilta markkinavalvonnasta ja siitä, miten sidosryhmät saadaan paremmin mukaan. Eli kulutus, kuluttajapudjetista tätä paljon jo rahoitetaan, mutta totta kai täytyy ymmärtää, että varat ovat niukat ja, ja tietenkin tartumme ehdotuksena saada lisää varoja, mutta olettehan tekin budjettiviranomainen, eli pidätte tässä myös nyöreistä kiinni. Sitten tämä ajatus lisäkustannuksista, joita tulisi joistakin ehdotuksistamme, alkuperämerkintä, tekniset tiedot ja niin edelleen kun käännymme sidosryhmien puoleen kuulemisessa tai muissa yhteyksissä, niin ei siellä niinkään ollut sellainen käsitys, että kustannuksia koituisi yksityistä vaatimuksista, vaan nimenomaan tästä tarpeesta selvittää, mitä sovelletaan missäkin. No toistan tässä itseäni vähän, mutta olemme aika vakuuttuneita siitä, että esimerkiksi tämä vaatimus alkuperämaa merkinnäksi ei lisää kustannuksia, koska monissa tuotteissa se pitää olla jo selvillä. Säännöt ja suuntaviot ovat hyvin selkeät näiltä osin. Monissa tuontimaissa tästä tuskin tulisi sen ihmeellisempiä kustannuksia yrityksille, varsinkin kun meidän erityksessämme eurooppalaiset valmistajat voivat valita, minkä maan panevat voivat valita siis panevatko sinne itse jäsenvaltion vai sanovat vain, että tehty valmistettu EU-ssa, made in EU. Sitten kuluttajatietoisuuden lisääminen, se on todella tärkeää. Siksi meillä on kaksikin esitystä ensinnäkin varoitukset, ilmoitukset tulisivat julkisiksi komission verkkosivuilla ja se valtioidenkin keinoin. Ja se, että myös kuluttajajärjestöt ovat mukana foorumissa, niin he auttaisivat meitä myös vielä selvittämään keinoja valistaa kuluttajia tuoteturvallisuuskysymyksissä, jotka ovat tärkeitä kuluttajille. He voisivat näin myös antaa ohjeita jäsenvaltioille. Riskiprofiileista sitten. Totta kai tässä voidaan hyödyntää pitkälle myös nykyisiä tietokantoja, joihin tässä jo viitattiinkin, muun muassa RAPEXiin. Me olemme nyt luvanneet Käynnistä selvityksen, kuten Rova Salimonsi totesi, mahdollisesta onnettomuus- tai vahinkotietojen keruusta. Monet kansainväliset tahot ovat varoitelleet, kuten Yhdysvaltain viranomaiset, että tämä on aika tyyris järjestelmä ainakin heidän mielestään – Siksi haluamme nyt tietää vielä ennen kuin tästä enempää keskustellaan, olisiko se kestävällä pohjalla Euroopassa. Me haluamme selvittää, mitkä ovat kustannukset ja mitkä hyödyt. Jos olisi mahdollista hieman lyhentää puheenvuoroanne, aika tässä juoksee. Eli ihan lyhyestikin. Annan tässä nyt vielä lyhyesti esittelijöille puheenvuorot ennen kuin aloitamme äänestykset. Thank uh, Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia hyvistä kommenteista. Tästä näen, mihin, missä voisimme edetä. Kiitän myös komissiota yhteistyötä ja hyvistä kommenteista. Odotan rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Sitten Kristel. Say the same. Eh. Kiitoksia samat sanat. Kiitoksia kaikista kommenteista. Ja uskon, että meillä on mielenkiintoista ja hyödyllistä keskustelua tulossa. Mutta uskon, että saa myöskin kuluttajien ja yrittäjien ja isämarkkinoiden suhteen hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitoksia. Merci. Très Kiitos. Oikein lyhyesti vielä muistuttaisin aikataulusta, eli 29. toukokuuta järjestetään kuuleminen. Tar- sitten käännettäväksi mietintöluonnokset pitää jättää 11. kesäkuuta mennessä. Tarkistusten jättämisen määräaika 4. syyskuuta. Tarkistusten käsittely 85.–26. syyskuuta. Kompromissitarkistusten käsittely 14. lokakuuta. Ja sitten äänestysvaliokunnassa 17 marraskuuta ja sitten mahdollisesti täysistuntoon päästään maaliskuussa 2014. Kiitos kaikille. Nyt luovutankin puheenjohtajan Nuijan Malkolmille. Uh, so colleagues, um... Niin, kollegat, siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Kiitokset teille kaikille ja kiitos myös puheenjohtajalle ja kiinnostavasta keskustelusta myös. Odotan niin olla yhteistyötä komission kanssa tämän tiimoilta. Nyt meillä on yksi ainoa äänestys tänä aamupäivänä. Meidän vastauksemme komission ehdotukseen yhteisön tullikoodeksin hoitamisen alkamispäivämäärästä. Pyydän, voitteko hiljentyä hieman? Kiitoksia. Pyydän esittelijäämme Rovalle Kriipiä kertomaan tämän etuisen taustoista. Ja sitten muut jäsenet, jotka haluavat puhua vielä, ja sitten tämän jälkeen äänestämme. Me tarkistetaan vielä numerot. Eikä yksi sähköinen äänestys. Se varmaan riittää. Ja vielä tervetulleeksi sitten Mirek Delinski. Hän on uusi täällä valiokunnassa. Ja hän on Taksudissa vastuussa siis täällä, tästä alueesta. Jos hän haluaa kommentoida, hänkin voi myöskin kommentoida asiaa ilman muuta. Mutta ensin puheenvuoro edustaja Legrip. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ihan muutamalla sanalla esittäisin tämän lyhyen mietin, josta nyt äänestämme. Se liittyy kolmikantaneuvotteluihin tullikoodeksin uuden laatimisesta. Neuvotteluissa uuden laatimiseksi meillä on tietty aikataulu, jota täytyy noudattaa. 24. kesäkuuta tänä vuonna pitäisi tullikoodeksin tulla voimaan. Se, mistä nyt keskustelemme siis. Ja tämä nyt on hiukkasen viivästynyt ja kokonaan estynytkin välillä. Kolmikantaneuvotteluissa viime kokouksessamme 23. huhtikuuta saimme aikaan sovun kolmen toimielimen kesken – Haluaisin muuten käyttää tilaisuutta hyväkseni sanoakseni, että 23. huhtikuuta pidetty kokous johti hyvän tuloksen. Kiitos puheenjohtajallemme siitä, että hän on ollut niin aktiivisesti mukana myös tuossa kokouksessa. Se sai onnellisen lopun tehokkaalla tavalla. Mutta koska hallinto on vienyt tässä oman aikansa ja tässä täytyy teknisesti tätä myös siivota ennen kuin päästään eteenpäin, niin kaikki tietävät, että sovun hedelmät, jotka saavutettiin siis tehokkaasti kolmikantaneuvotteluissa, voidaan vasta kerätä täysistunnossa, mutta ei ennen tätä 24. Heinä, kesäkuuta tänä vuonna. Siksi, siksi uudistettu tollikodeksi täytyy saada voimaan, ja siksi pysymme komissiolta uutta aloitetta, ehdotusta, että voidaan lykätä voimaantuloa. Komissio on tätä esittänytkin, että voimme uuden laatiminen saada päätökseen rauhallisen mielin. Komission ehdotus siis, johon otamme tänään kanta-äänestyksessä, lykkää voimaantuloa päivät tullikoodeksin osalta 24. kesäkuuta. Se meneekin ensimmäiseen marraskuuta tänä vuonna. Eli tässä on sitten reilummin aikaa teknisesti oikeudellisesti vielä viilata tekstiä. Sitten hyväksyminen etenee normaaliin marssijärjestyksessä, normaalissa marssijärjestyksessä sekä neuvostossa että parlamentissa. Eli meidän täytyy vahvistaa tämä vielä lopullisesti ehkä IMKOssa, siis tämä tullipaketti, joka tämä kuun lopulla saadaan valmiiksi niin, että se voidaan hyväksyä täysistunnossa puolestaan ennen kesää tai sitten ehkä todennäköisemmin vielä täysistunnossa syyskuussa. No niin. Kyse on teknisestä soveltamisesta voimaantulopäivämäärän lykkäämisestä, ettei jouduta tyhjiön oikeudellisesti, kun sitten ensimmäinen marraskuuta tulevat voimaan uudet määräykset tullikodeksissa. Ja pyydän, että tässä tämän puolesta äänestettäisiin tekemättä mitään muutoksia, kun nyt tästä äänestämme. Eli kyse on vain alkamispäivämäärän lykkäämisestä. Good. Well, thank you very much indeed, and also... Kiitokset Kiitoksia myöskin, että olette tämän asian läpi ja sitoutuneet tähän. Esitin asian teidän puolestanne viime kokouksessa, se oli päiväisen sopimuksen jälkeen, mutta oliko muita kommentteja? esitteli, Zelinski, uh, Thank you very much, Mr. Chairman. It's very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain Kiitän oikein paljon valiokuntaa, valiokunnan puheenjohtajaa ja luonnollisesti myös rouvalle krippiä. Saimme aikaiseksi poliittisen sopimuksen parlamentissa ja neuvostossa tästä teknisestä päivämäärän muutoksesta. Nyt pitää saada käännökset kaikille 22 kielelle ja meidän ei tarvitse sitten näitä muutoksia niissä tehdä. Eli kyse on vain teknisestä puhdistamisesta. Ja nyt kollegat tänään ja huomenna aamulla vielä tapaavat. Me olemme valmiita. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Kiitos. Okay, well let's then uh, move straight. Kiitoksia. No mennään sitten äänestykseen. Äänestys alkaa. Meillä on yksi ehdotus. Äänestys alkaa. One moment, okay. We can always count your hand. Mr. Meyer, okay. Mr. Meyer's in favour. Anyone else who hadn't got a... Niin, kyllä mulla ei vielä korttia. Okei, okay, äänestys päättyy. That's carried by 26, 27 in favor. 27 puolesta, ei yhtään vastaan. Hyväksytty. Selkeä enemmistö. Kiitokset teille. Ja voi vielä todeta, että neuvosto, neuvoston työryhmä on tutkinut asiaa jo ja asiakirjaa. Ja he tukivat myös tätä ehdotusta, joten tämä menee suoraan sitten täysistuntoon ensi viikolla. Ei kun seura- sitä seuraavaa viikolla siis Strasburgissa kahden viikon päästä hyväksyttäväksi. Joten saadaan sen 24. kesäkuuta Tietenkin sitten Kriipin raportti tähän liittyen olisi, sitä mietintö olisi tähän sitten myöhemmin ehkä kestää heinäkuussa sen hyväksynnän jälkeen. No, kiitokset tästä. Sitten taas uusi tärkeä projekti, jota olemme katsoneet jo aikaisemminkin, eli kyberturvallisuusstrategia EUlle kyberavaruudesta. Tämä on vähän nyt melua, Ovatko kaikki poistuneet. Uh, we already had a discussion on the direct... Kävimme direktiivistä keskustelua. Ja myös komissiolta on tehty asiakirja korkean edustajan kanssa, siis ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustajan kanssa. Ja mä teen myöskin tästä sitten päätösasemaluonnoksen muiden valiokuntien kanssa. Andres Schaap on direktiivistä esittelijänä. Hän tulee kertomaan myöskin yhteisestä tiedonannosta ja päätösasemaluonnoksista, luonnoksista, joten edustaja Schaap saa puheenvuoron. Ja sitten Karsas Remo on tämän jälkeen ja Hatsimarkakis ja Engström ja minä myös. Eli tässä on aika hyvä sarja varjoesittelijöitä. Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asiakirja kyberturvallisuudesta on sisämarkkinavaliokunnassa monen mielestä yllättäen annettu sinne. Mutta työ osoittaa nyt sen selvästi, että kyberturvallisuus Euroopan unionissa on mahdollista vain laajan strategian avulla ja pitää ottamansa monia toimijoita mukaan. Ja tämä on kyllä sisämarkkinarelevanttia toimintaa, joten loppujen lopuksi voin todeta, että kyllä varmaan sisämarkkinavaliokunta oli paras foorumi tekstin sisällön ja muiden valiokuntien kommenttien huomioittamisen vuoksi. No sitten e- ensin haluan kiittää sihteeristön edustajia siitä, että olemme nopeasti voineet toimia asiakirjan yhteydessä. Ja minun mielestäni direktiivi, tämä kyberturvallisuus direktiivi ja sitten myöskin tiedonanto kyberturvallisuudesta ovat komission tärkeitä elementtejä, voidaan taata se, että kuluttajat, myös kansalaiset ja yrittäjät ja valtion toimijat digitaalimedioiden puitteissa voivat toimia turvallisesti. Euroopassa oli viime kuukausina monia kyberhyökkäyksiä, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän esillä. Ja tämä tietenkin herkistää ihmisiä sen suhteen, että digitaalinen viestienvaihto ei ole asia, mikä voitaisiin unohtaa julkisen tahon puolelta. Virossa 2007 tämä tuli esille, kun hackerit hyökkäsivät koko maata vastaan ja lamaannuttivat sen, ja julkiset laitokset joutuvat myöskin tämän hyökkäyksen kohteeksi. 2011 Sony PlayStationin tietovarkaus osoitti sen, että taas monet kuluttajien henkilökohtaiset tiedot voidaan varastaa. Jotenkin aina on se vaaraa, että näillä tehdään jotain rikoksia. Viime vuonna erään saksalaisen lämmitysyrityksen järjestelmiä varastavan yrityksen tiedot varastettiin ja näin internetin kautta pystyy vain sulkemaan näitä lämmityslaitteita. Ja myöskin AFPn New Yorkin pörssin Twitteri sievattiin ja siellä sitten ilmoitti mukaan, että siellä on pommiuhka ja nopeasti sitten myöskin pörssi laski tämän ilmoituksen jälkeen. Eli kyllä meidän kaikkiin koskee tämä kyberturvallisuus. Ja kuitenkaan vain alle puolet jäsenvaltioissa ottaa mukaan kansalliseen turvallisuusstrategiaansa. Joten tässä on nyt kyllä tärkeä ja oikea aika keskustella Euroopassa sisämarkkinoiden sisällä asiasta. Tarvitsemme yhteisen strategian tälle. Haluaisin ottaa esille viisi päätöslauselman ydinkohtaa, jotka nojautuvat komission ehdotukseen. Ensinnäkin pitää katsoa, että pystymme puolustautumaan niin sanottuja kyberhyökkäyksiä vastaan. Tässä myöskin verkkoturvallisuuden tarkoituksena on saada se, että luodaan palveluntarjoajille vähimmäisvaatimukset infrastruktuurin turvallisuuden suhteen. Niin kysymys on se, että ketkä kuulut loppujen lopuksi tähän ryhmään. Ehkä loppujen lopuksi meidän pitää sopia siitä, että täällä on monia digitaalisen verkon tarjoajia, ja ehkä Twitterit äh, lähettäjätkin myöskin, äh, Twitterin lähettäjät myöskin kuuluvat tähän, mutta eivät ehkä tai katsoa, että kuuluvatko he sitten tähän direktiivin piiriin, koska ovat tavallaan palvelun tarjoajia internetissä. Ja sitten toista myös katsoa myöskin teollisen resurssien käyttöä. Totta kai tällöin verkkoturvallisuus on kaikille sektoreille tärkeää, sekä tarjoajien että käyttäjien puolelta. Näin voidaan vain taata se, että kaikki hyötyvät kyberturvallisuudesta. Ja sitten kolmanneksi kyberrikollisuus vielä, eli rikollinen toiminta tässä yhteydessä. Tässä pitää todeta, että, että jos puhutaan normaalista rikollisuudesta, jos voidaan normaalista rikollisuudesta puhuakaan, ihan, on ihan samaa oikeastaan. Meidän pitää vain katsoa sitä, että nyt syntyy uudenlaisia hyökkäyksiä verkossa. Neuvosto neuvotteli myöskin kyberrikollisuusdirektiivistä, joka pitää äänestää vielä täysistunnossa. Sitten neljäs, toisviimeinen asia on kyberpuolustuspolitiikka, joka tällä hetkellä on yhteydessä myöskin NATOon. Totta kai tätä voidaan kehittää ja syventää ja oppia vastavuoroisesti kaikista kokemuksista, ja näin voidaan yhdessä parantaa puolustuskykyä. Ja viimeinen asia, tämä kyberstrategia, tämä digitaalinen puolustusstrategia pitää nähdä myöskin kansainvälisessä yhteydessä, koska Eurooppa digitaalisen rikollisuuden edessä ei ole mikään eristetty saari, vaan tämä on kansainvälisessä yhteydessä. Tämän takia tarvitsee myöskin tukea paljon meidän maailmanlaajuisilta kumppaneiltamme. Meillä on myöskin USA kanssa työryhmä, EUn ja USAn kyberrikollisuustyöryhmä. Mutta tämä hetken toiminta ei riitä, vaan tässä pitää vielä toimintaa vielä syventää ja myöskin sähköinen kaupankäynti ja tietosuoja pitää ottaa mukaan tähän. Koska tietosuojan yhteydessä olemme nähneet jo, että standardit EUn eh, e, e ja USA e ovat aika erilaisia, että tätä asiaa pitää katsoa vielä. Ja lopuksi vielä kollegat pitää varmistaa sitä, että se, että jäsenvaltiot toimivat enemmän yhteistyössä, tuodaan Euroopan laajuinen kyberturvallisuusstrategia, jota sovelletaan ja pannaan myös täytäntöön. Tämä oli tässä Single Market Governance-asiassa eh, myös tärkeä pointti, mitä minä valmistelin vähän aikaa sitten. Kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten pitää toimia yhteistyössä, että jäsenvaltioiden keräämät tiedot voidaan sitten käyttää Euroopan tasolla kaikkien Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. No päätöslauselma se on ensinnäkin keskustelun pohjana tällä hetkellä, joten odotan mielenkiinnolla keskustelua, ei pelkästään tässä valiokunnassa, vaan myöskin muissa valiokunnissa. Ja kollega Mann jo totesi, että hän tarvit, näkee vielä tässä vähän parantamisen varaa, joten on, olen varma, että muitakin kollegoilta tulee vielä myöskin parannusehdotuksia tähän. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. No niin, kiitoksia kovasti. Tiedän, että tässä on lähetetty kirja aika monelle valiokunnalle, koska tämä on tärkeä ehdotus. Korkea edustajakin tässä on mukana. Eli kuullaanpa sitten kollegojen aatoksia päätöslauselman ehdotukseen, tai jos tekevät tarkistuksia tai ehdotuksia. Herra Garfias. Vicente. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi kiittäisin ehdotuksen tekijää ja myös kiitos sisällöstä joka on erityisen tärkeä ja mielenkiintoinen. Meille tehty ehdotus antaa meille tilaisuuden tehdä tässä myös työtä, vaihtaa mielipiteitä, ehkä myös saadaan aikaan tarkistukset, jotka vielä parantelevat tekstiä. Minun ryhmäni kyllä tarttuu toimeen tässä lähtökohtana meillä on tiettyjä näkökohtia, jotka varmasti saavat laajan tuen täällä. No ensinnäkin. Kun ajatellaan lopputulosta, kun tässä on myös kyse siitä, että direktiivin myötä voidaan sisämarkkinoilla lisätä luottamusta, niin todellakin lopputuloksen on taattava se, että saadaan hyvä tasapaino aikaan, kun yhtäältä meillä on turvallisuus ja sitten toisaalta perusvapaudet ja oikeudet. Tällainen tasapaino täytyy löytyä. Näin vältytään siltä, että kansalaiset menettävät luottamuksen tähän ehdotuksena tähän direktiiviin liittyen verkkoturvallisuuteen. Toisaalta meidän täytyy myös miettiä kaikkia tarvittavia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, tekniikkaan ja siihen, että voidaan torjua verkkorikollisuutta tehokkaalla tavalla niin, Täytyy näissä investoinnissakin tietää, mikä on yhteiskunnallinen ja taloudellinen todellisuus tänä päivänä Euroopassa. Kun ajatellaan, että löytyy myös tasapaino kustannusten ja hyötyjen välillä tehokkaalla tavalla. Lopuksi toteaisin, että tämän lisäksi meidän on syytä myös miettiä tämän ehdotuksen yhteydessä erästä ulottuvuutta. Nimittäin julkisen sektorin verkkosivustojen saatavuus ja käyttö. Eli mitä väyliä ja keinoja tämä direktiivi tarjoaa, ettei siitä sitten kuitenkaan tule estettä sivustojen käytölle. Lopuksi totean vain, että minun ryhmäni on kyllä tämän keskustelun ja tarkistustenkin myötä halukas löytämään mahdollisimman paljon yhteistä maaperää. Näin saada mahdollisimman hyvä ehdotus aikaan. sitä paitsi valtioidenkin on tähän sitouduttava, kuten myös yksityisen tahon. Tässä täytyy yhdessä tehdä työtä kaikilla tasoilla, että voidaan kansalaisten etuja puolustaa ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, joka toimii sekin verkossa. Kiitos. Jorgo Hatzimarkakis. Jorgo Hatzimarkakis. Äh, ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin vaikuttunut tästä ehdotuksesta, jonka herra Schwab on tehnyt täällä. Tämä on hyvin laaja. Ja me olemme jonkun aikaa katsoneet täällä talossa tätä aihetta. Minä olen itse seurannut tätä asiaa ja Malcolm Harberkin tuntee puheenjohtajana tämän, kuten ITRessä puhutaan myöskin Enisasta, eurooppalaista virastosta, joka tarkkailee tätä aihetta. Ja myöskin viime viikolla, tai viime kerralla Strasbourgissa tehtiin myöskin Enisaan liittyen päätös. Ja oikeastaan minä yllättää se, että Enisa ei sinun mietinnössä tule ollenkaan esille, koska meillä on tällainen olemassa jo, joka katsoo kybertoimintaa, kyberturvallisuutta kautta, joka pitäisi oikeastaan koordinoida asioita. Sitä ei käytetä. Me emme käytä sitä. Ja viime, viik- viime Strasbourgin viikon päätöksen johdosta Enisan tilanne oikeastaan heikentyy. Ja pitää todella, haluaisin todeta tähän, että, että oikeastaan Enisa koko, ja koko kyberstrategia on muutaman EUn suuren maan etujen uhri. Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Alankomaat ovat erittäin hyvin suojautuneita ja muilla mailla ei ole minkäännäköistä strategiaa verkon suhteen. Tai on tietysti ongelmiakin vaikka Slovakialla. Eikä meidän pitäisi, kokeneiden pitäisi opettaa kokemattomille jotain. Ja se, mitä Enisaa kohdeltiin, niin tässä on kyllä jotain etuja pelissä, jotka eivät auta meitä eteenpäin. Itse puheenjohtaja noin kuukausi sitten joudun tyypillisen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Minun pankkini siirsi tiltäni 5000 euroa alkomaille koska joku ryhmä tieppasi minun sähköpostani ja lähetti minun nimissäni viestin pankille, että lähettäkää 5000 euroa Hollantista. olla 10 000 euroa Norjaan. No, siitä vaiheessa pankki niin soitti minulle ja kysyi, että tässä on ehkä jotain mätää. Poliisi teki haluaisi mielellään tehdä vasta hakkerihyökkäyksen näitä toiminta vastaan, mutta he eivät voi, koska se ei ole sallittua. Joissakin jäsenvaltioissa, niin alkomaissa tämä on suuri kysymys. Sallitaanko poliisin käyttää metodeja, joita häkkerit käyttävät, että saadaan ne kiinni? Tämän takia, hyvät kollegat, uskon, että ilman eurooppalaista strategiaa emme pääse eteenpäin. Ja pitää myöskin lopettaa tämä aina tämä parempi, huonompi vertailu, suomalaiset, saksalaiset, tai mitä lopettaa. Meidän pitää löytää yhteinen strategia. Ja toiseksi, meidän pitää nojautua tiukemmin rikosoikeuteen. Ikään kyllä meillä on eurooppalaista rikosoikeutta, mutta meidän pitää nojautua kansallisiin rikosoikeusjärjestelmiin tiukemmin. Ja tällaisessa vasta häkkärihyökkäyksessä voisimme tätä asiaa ottaa esille. Minä sallisin tällaisen, herra puheenjohtaja, että lyödään vihollinen samoilla aseilla. No, minun pankkini jotenkin korvasi tämän 5000 euroa. No, ei tämä nyt ole niin, että he tekivät tämän virheen. He lähettivät ilman suurempia kysymyksiä. Mutta tällaista tapahtuu päivittäin monille ihmisille. Ja me lainsääntäjinä, meiltä vaaditaan nyt toimia. Ja tästä voitaisiin aloittaa. Kiitoksia. Good, thank you for... Kiitoksia kovasti näistä tärkeistä lisäyksistä. Sitten herra Engström. thank you. Uh, generally... Kiitos. Yleisesti ottaen yhteinen tiedonanto on hyvä ja se, mitä esittelijä ehdottaa, on myös hyvää. Ihan vain muutama yksityiskohta. Tiedonannossa puhutaan verkon vakaudesta, mutta mutta ei ole oikeastaan mitään ehdotuksia toimiksi siihen liittyen. Ja tässä pitäisi säilyttää tasapaino. No on ehkä jotenkin hienompaa puhua tästä vakaudesta ja kyberturvallisuudesta, mutta useimmiten kyse on kuitenkin teknisistä ongelmista tai puutteista, eikä ihmisten tahdosta verkkoa horjuttaa, joten tätä pitäisi käsitellä. Sitten verkkorikollisuudesta. En oikein ymmärtänyt, mitä tarkoitit, kun sanoit, että haluaisit, että poliisi voisi käyttää samoja menetelmiä. No, poliisilla on jo mahdollisuuksia toimia näitä rikoksia yleisesti. En usko, että siitä olisi apua että poliisi voisi hakkeroida ihmisten sähköpostitilejä tai muita, jos, jos tämä on se, mitä tarkoititte. Sitä vastustan suuresti. Mutta suurimmaksi osin meillä on lait, joita tarvitsemme. Minulla on ainakin vaikutelma sellainen. Sitten tästä kyberpuolustuksesta muutama seikka. On vaikea puhua puolustuspolitiikasta tässä, koska Eurooppahan on rauhan hanke kaikkien kansakuntien välillä. Joten tässä pitää puhua teoriasta, kun puhutaan puolustuksesta. No, ehkä on pakko puhua tästä puolustuksesta myös sellaisten maiden suhteen, joihin, joihin meillä on ystävällismieliset suhteet. Suuri ongelma minun näkökulmastani liittyy maksupalvelu, ja, val, maksupalveluihin. Sähköiset maksut ovat yhä tärkeämpiä koko Euroopan talouden kannalta. Ja rajat ylittävät maksut ja PayPal tai viisu, visakorttimaksut tarvitsee hallintoa, jos halutaan toimia transatlanttisesti, niin ehkäpä Yhdysvallat voitaisiin saada mukaan tiettyjen maiden osalta tai tiettyjen alojen osalta ja sieltä saatettaisiin painostaa EU. Tämä liittyy erityisesti rajat ylittävään maksujärjestelmään, mutta yleisesti ottaen nämä käyttöjärjestelmät, yleisimmät käyttöjärjestelmät, joita käytetään EUn ulkopuolella, no EUn ulkopuolella niitä myöskin valvotaan. Ja nyt jos puhutaan näistä ohjelmistoista, vaikea on tietää, onko joku takaovi. Me eurooppalaiset, Euroopan hallitukset eivät koskaan voi varmaksi tietää, onko yleisimmässä käyttöjärjestelmässä olemassa joku takaovi. Mehän tiedämme itse asiassa itse asiassa, että niitä voidaan etänä sulkea. Yksityiset toimijat voivat sulkea käyttöjärjestelmät, jos lisenssimaksuja ei ole maksettu. Me tiedämme tämän. Ja miten tämä sitten liittyy puolustukseen, niin tämä on huolenaihe. Eli olemme myöskin EUn ulkopuolisista maksupalvelujen tarjoajista riippuvaisia. Tavallaan lisäksi on sellaista, sellaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, joita me emme voi sinänsä valvoa. Eli tässä nämä muutamat kommentit, vaikkakin yleisesti ottaen kannatan tätä ja olen samaa mieltä. Ah, good. No niin, hyvä. Ehkä minäkin voin varjona muutaman kommentin esittää. Ensinnäkin olen samaa mieltä tämän toiveen kanssa päästä eteenpäin nopeasti. Tässä ollaan menossa kohti hyvää ratkaisua. On aivan selvää, että tässä tarvitaan muilta valiokunnilta asiantuntijanäkemyksiä. Kun ajatellaan, miten tärkeä tiedonanto on, että se kattaa laajan kirjon ja kuten herra Engström totesi, katsotaan kuinka pitkälle tässä mennään monella politiikan lohkolla. Moni kuuluu oikeastaan jäsenvaltion reviiriin mutta tarvitaan tässä kansainvälistäkin yhteistyötä ja ajatellen NATOa tai muutakin puolustusyhteistyötä. Eli on erittäin tärkeää korostaa tämän tärkeyttä. Totta kai se edellyttää politiikan koordinointia myös, jotta se toimisi. Uskoisin, että täällä on aika paljon hyvää ehdotettu. En tiedä, miten se toteutuu yksinään. Kuten Jorgo Hatzimarkaksi totesi, niin 2040 teimme tämän parissa työtä. Komissio oli silloin kyllä paljon kunnianhimoisempi. Halusi viraston, joka olisi myös tiivimmin mukana politiikan teossa, etenkään niinkään neuvonantajana, mutta katsotaan. Täällä on myös ehdotuksia siltä osalta, että olisi uusia yhteistyömekanismeja, eurooppalainen verkko rikollisuuskeskus. Katsotaan, mitä sitä kehkeytyy, mitä siihen tulee mukaan. Eli näin tämä yleisesti, mutta minun mielestäni meidän pitäisi täällä keskittyä nimenomaisesti sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat meille kiinnostavia. Tai meillä on oma ajassa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kun tiedonannossa on jo korostettu sisämarkkinoitakin verkkoturvallisuuden näkökulmasta, herra Schwaben päätöslauselman luonnossa on jotain tästä ja ehkä voitaisiin tätä vielä täydentää, jolla kiitollisia tästä aloitteesta. Ja standarditkin kuuluvat meille, ne täytyy olla hyvin määriteltyjä. Nimittäin jos meillä on yhteisiä standardeja ja kun komissiokin käyttää tässä omaa valtuuttaan saada uusia standardeja aukkujen täyttämiseksi, niin tässä tämä on tavallaan uusi asenne. Koska yhtenä ajatuksena yhteisössä standardeissa totta kai on se, että ne, jotka haluavat niitä, niin ainakin niitä olisi tarjolla avoimesti. Ei tässä liian määräilevä saa olla, mutta taata kuitenkin se, että kaikki toimijat, kaikki, jotka ovat mukana verkossa – pitävät huolensa myös verkkoturvallisuudestaan ja välineistään, että ne ovat ajan tasalla ja on varoitusjärjestelmiäkin olemassa. No moni kaupallinen yrittäjä niitäkin tarjoaa ja sen osalta paljonkin tietoa vaihdetaan. Eli kaikki tämä on tärkeää. Kuulimme myös mielenkiintoisen viittauksen internet-sivunimien hallinnointiin Tästähän on olemassa oma fooruminsa kansainvälisellä tasolla. Ehkä olisi hyvä panna viittaus siihenkin, mikä ikanin rooli on, kun näitä verkkosivunimiä hallinnoidaan ja miten niitä hallinnoidaan ja miten siinä yhteistyö sujuu. Eli tässä minun ajatuksiani tämän päätöslauselman tiimolta. No onko jollain muulla jotain sydämellään, paitsi varjoilla? Herra de Montti on näköjään paikalla. Hän voi... Niin, no, tervetuloa nyt ensin valiokuntaan. Te voitte nyt jotain lausua. Rova Turma Klaa myös, myös ulkohallinnon edustajana. Muuten ensi kertaa tätä olla. En tiedä kumpi aloittaa. Um, thank you very much, Mr. Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Haluaisin kiittää Andreas Schwabia tästä hyödyllisestä päätöslauselmaesityksestä. Sehän osoittaa selkeästi, että komissio, IMKO ja ulkosuhdehallinto ovat ihan samoilla linjoilla. Oikein hyvin olette ymmärtäneet tärkeimmät tavoitteet ja näkökulmat tässä se on hyvä. En nyt lähde sitä sen kummemmin kommentoimaan, mutta haluaisin kommentoida näitä seikkoja, joita täällä otettiin erityisesti esille keskustelun aikana. Ja niihin esitän huomioita. Tärkeä asia on se, että päätöslauselmaesityksessäkin tunnustetaan se, että turvallisuus ja perusoikeudet kulkevat käsi kädessä. Myöskin yksityisyyden suoja on ehdottomasti turvattava. Ja strategiassa myöskin yksi avainviesti Obaman hallinnolle kyber, tai yleisesti kyberturvallisuudesta on se, että kyberturvallisuus, verkkoturvallisuus on ennakkoehto yksityisyyden suojan ja tietoturvan tak- takaamiselle. Eli ei voi olla yksityisyyden suojaa ilman turvallisuutta, toisinpäin taas on mahdollista tehdä. Eli on oltava vakaa ja luotettava viestintäverkko ihmisten käytössä. Myöskin tärkeää on se, että ENISA on direktiivin ja strategian toteuttamisessa hyvin tärkeässä edelläkävijän roolissa. Ja direktiivissä luodaan tällainen yhteistyömekanismi, johon sitten osallistuvat kaikki ja komission, kaikki eri tahot komissiossa ja Enisa sitten auttaa muun muassa hyvien käytäntöjen vaihdossa ja autetaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat vähän muista jääneet jälkeen kehityksen suhteen, niin niitä sitten autetaan saamaan muut kiinni. Ja se todellakin tähän yhteistyöhön perustuu. Tärkeä asia on myöskin se, tai tärkeä strategian kohta tai päätöslauselma esityksessä on kohta yhdeksän, nimittäin turvallisuusvaatimukset. Niitähän ei nyt ihan kaikkiin sovelleta, kaikkiin toimijoihin, tietoyhteiskunnan toimijoihin, vaan erityisesti tärkeimpiin toimijoihin, siis niitä, jotka tavallaan luovat käyttöön nämä verkostot ja verkot ja sosiaaliset verkostot, kuten Twitter, ovat tässä erityisen tärkeitä. Niihin keskitymme. Kiitos. Uh, no niin, olkaa hyvä. Um, uh, thank you. for this motion. Kiitoksia tästä päätöslauselman esityksestä. Myöskin äh, on ollut mukana tässä toiminnassa. Ja kuten tiedätte, tämä mm, Tamani niin on globaali, emmekä voi mitään mikään poissulkea siitä, että kaikki uhat, jotka tulevat kaikkialta maailmasta, että niitä voidaan estää. Emme voi mitään kyber suojaa rakentaa tänne. Emme voi unohtaa sitä myöskään, mikä, mitä tulee ulkopuolelta tähän. Koska kyberuhka tulee yhä vakavammaksi uhaksi eurooppalaiselle turvallisuudelle, niin ulkosuudenhallinto pyrkii lisäämään kolmansien maiden toimintakykyä, jotta heillä on oikeudelliset kyvyt toimia ja luoda kehittymissä maissa kapasiteettia, että he voivat sitten kehittää oman taloudellisen järjestelmänsä ilman, että heitä sitten kourii koko ajan kyberrikollisuus. Ja se vaikuttaa niin Eurooppaankin. Tärkeää, että me olemme tässä mukana. Ja Viron kansalaisena olisi kommentoida hieman että Viron tapahtumaa, mitä siellä tapahtui 2007. Tästä on paljon myyttejä liikkeellä ja kukaan ei ole katsonut asiaa tarkemmin ja kaikkia faktoja ei ole vielä tiedossa. Tämä on tietenkin ongelma. Mitä tapahtui silloin, että Viro joutui laajan poliittisen kampanjan kohteeksi? Me oli mielenosoituksia kaduilla. Me siirsimme, tai syy oli se, että me siirsimme ähm, tällaisen sotilaspatsaan keskustasta pois. Ja tämä se johti sitten propagandakampanjaan ja nasiryhmä hyökkäsi meitä vastaan. Ja myöskin kyberhyökkäyksiä tapahtui. Tämä oli osa tätä poliittista kampanjaa. Ja nämä kyberhyökkäykset kestivät kolme viikkoa. Me, me tiesimme, että näin tulisi tapahtumaan, että pystyimme valmistautumaan siihen, pystymme myöskin lieventämään, lieventämään vaikutuksia. teimme tämän julkisten ja yksityisten verkostojen avulla, jotka olivat jo valmistettu tätä varten. Että se oli paljon yhteistyötä hallituksen ja yksityissektorin kesken, myöskin yksityissektorin pankkijärjestelmät, verkkopankkijärjestelmät, teloviestintäjärjestelmät ovat mukana tätä mukana tässä verkostossa. Ja tämä verkosto yhdessä meidän kansallisen tietokone hätätilanne ryhmän kanssa järjestää toiminnan niin, että pystymme lieventämään hyökkäyksen vaikutuksia. Ja myöskin muut vastaavat tiimit auttavat meidän, meidän mm, botnettien hyökkäyksessä. Botnettien hyökkäyksessä tulee paljon tietoliikennettä ympäri maailmaa ja tämä pitää keskeyttää. Ja toiminta oli myöskin keskitty paikallisesti. Ehkä meidän pitää myöskin luoda silloin paikallista asiantuntemusta maassa. Yksityissektorilla pitää olla myöskin tietotaitoa asiassa. Ja yksi prosentti asiantuntijoista oli yksityissektorilta. Tietenkin hallitus voi sitten keskittää yksityissektorin toimia ja katsoa eri kulmilta asioita. Onko se ehkä kyseessä tekninen tai rikollisuus tai puolustusnäkökulma. Ja tämä oli se avain tähän asiaan, yksityisjulkisyhteistyö. Thank you very much. No niin, kiitoksia kovasti tästä käytännöllisestä esimerkistä. Oli hyvä paneutua siihen. Olen kuullut tästä kyllä esityksiäkin. Se on kuitenkin tärkeää. No, siitä on paljon opittavaa, vaikka se tapahtui aikoja sitten, niin kyllä se edelleen on jotain oppia. Kiitos sen esittelystä. Herra Web, haluatteko päättää keskustelun kertoa aikataulusta, eli miten edetään? Ja Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän pitää eritellä toisaalta, näitä mä totesin nyt vaikka satsimarkkinoille tämä päätöslausumaesitys, tästä puhumme nyt tällä hetkellä. Tämä katsoo vain EUn kyberturvallisuustiedonantoa, eikä liity mitenkään tähän mietintöön, josta puhutaan taas sitten direktiivistä. Eli päätöslausumaesityksessä, tässä luonnoksessa, esitellään vain strategia ja sitten Ehkä tässä katsotaan tätä asiaa 7.5 ja tänään on kello 12 mennessä tarkistus- ja jättöaika. Tämä aika on kyllä aika niukka, mutta ei muuten voinut järjestää. Niin 27. Ja 18. kesäkuuta keskustelemme näistä. Ja sitten 8.9. kesäkuuta tulee sitten sisäasia valiokunta tämä asia. Eli kollegat, joilla ei, ei ollut nyt tänään ehkä aikaa, niin ei ole vielä parikymmentä päivää vielä asiaa aikaa katsoa. Sitten mitä kanssa monta totesi, voin todeta, että se argumentti, että julkisen turvallisuuden argumentti pitää katsoa myöskin perusvapauksien eh, kanssa yhdessä ja tarkastella niitä vakavasti. Tästä on samaa mieltä, eikä direktiivi johda mitenkään lisää byrokratiaan pääsyssä julkistahon verkkosivuille. Joten odotan innolla teidän parannusehdotuksianne, koska päätöslausumaesityksessä tietenkin tilaa aika vähän, joten tämä on yksi syy, minkä takia en isä itse ei tässä mukana ole, vaikka kollega Satsimar Kaakis tästä puhuikin. Kollega Engström puhui täällä siitä vastustuskyvystä. Tietenkin tämä on tärkeä asia. Ja olisi tärkeää myös että tulisi mukaan direktiivitekstiin itse, itseensä, mitä eri toimijoilta vaaditaan, mitä vaaditaan sitten, jos joku toiminto kaatuu ja miten voidaan puolustautua sitä tai varautua siihen. Ja tässä pitäisi tässä yhteydessä puhua myöskin maksujärjestelmistä ja toimintajärjestelmistä, kun puhutaan kestosta tai kestävyydestä. No, tämähän on hyvin laaja alue, kuten täällä todettiinkin. Tähän kuuluvat oikeastaan kaikki poliittiset alueet, joten tämän takia odotan innolla, mitä muut valiokunnat tulevat toteamaan tähän, tämä LIBE tai teollisuusvaliokunta. LIBE-valiokunta jo eilen keskusteli asiasta. Ja uskon, että voimme varmaan hyvin vetää nämä kaikki ajatukset eh, sieltäkin tähän mukaan, jotta saamme vahvan päätöslauselmaesityksen. No, mitäs muut valiokunnat tekevät? Tiedämmekö sitä, koska on aika tärkeää määräaikojen kannalta tietää. Aika tärkeää tietää, että saamme yhteisen päätöslauselman kaikkien panosten pohjalta. Tämä täytyy nyt varmistaa. Hyvä, kiitoksia kovasti. Sitten viimeiseen kohtaan esityslistalla tänään Tämä oikeastaan jatkaa keskustelua tärkeästä direktiiviehdotuksesta julkishallinnon verkkosivustojen saavutettavuus. Jorgo Hatsimarkakis on tässä meidän esittelijämme. Herra Garfias Ramon, Engström kai on tässä myös mukana. Ja Sarsoski. Ja herra Viile meiltä. Minä puhun hänen puolestaan. Ja täällä taitaa olla useampikin kollega komissiosta paikalla. En tiedä kuka vastaa. No, katsotaan myöhemmin. Herra Jakovidis, selvä. No niin. Pyydän, että herra Hatsimarkkakis kertoo kannoistaan vaikutusarviointiesittelyn jäljiltä. Sehän oli 21. maaliskuuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin mahdollisuudesta viime viikon keskustelujen jälkeen, kun toisessa, viik- niin toisessa viikollahan se oli, kun meillä oli tämä esitys täällä, niin tämän jälkeen pääsen palaamaan tähän asiaan heti. Ja kun me joudumme siirtämään keskustelumme tällä päivällä. Onneksi se onnistuikin näin noin lyhyellä varoitusajalla. No, verkkosivustojen saavuttavuus kaikille ihmisille, myöskin vammaisille, myöskin mutta ilman, ilman vammoja. Tämä tulee koskemaan kohta kaikkia, koska me kaikki jossain vaiheessa joudumme vaikeuksiin. No minä itse huomaankin tämän, kun puhun, keskustelen isovanhempieni kanssa. Niin kaikki vaikeutuu ajan mukaan, ja tämä koskee meitä kaikkia. Ja huomaan, että paljon tietoja laitetaan verkkoon, ei pelkästään internettiin, vaan myöskin mobiilitietoina saatavilla koko ajan. Joten tämä kyllä muuttaa yhden sukupolven toimintatapoja. Verkkosivujen tai julkisten verkkosivujen määrä siis sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, niiden määrä kasvaa päivittäin. Me elämme digitaaliaikaa. Tietenkin me eurooppalaiset näemme itsemme mukaan etulinjassa, mutta kun katsomme realiteetteja ja kun katsomme yli verkkosivustojen saavutettavuutta, niin olemme oikeastaan kaukana USAn takana. Emme ole maailmanstandardin luojia. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita – Jotkut ehkä jäsenvaltiot voivat kyllä ehkä ottaa mittaa EU, e USAsta, mutta EUsta kokonaisuudessaan voidaan puhua, että se ei kyllä pysy tahdissa mukana. Me olemme jossain vuodessa 2000 vielä edelleenkin ja jääneet sinne. Euroopassa on 80 miljoonaa ihmistä, joilla on joku vamma, ja tämä tarkoittaa 15 prosenttia koko EUn väestöstä. Ja näistä 30 miljoonaa on joko näkövammaisia tai näkörajoitteisia. Ja näille pääsy verkkosivuille ei ole itsestään selvää. Ja silloin on jo vaikea tämä ensimmäinen askel tehdä, että, että mennään ylipäänsä vaikka bussipysäkille, jossa on se tämä tekninen tai fyysinen este, mutta ensimmäinen este on tämä tiedon saaminen. Ja tästähän nyt on kyse. Tämä on se ensimmäinen askel, joka meidän pitää, jota meidän pitää helpottaa. 25 huhtikuuta meille osoitettiin se täällä valiokunnassa, kuinka vaikeaa on näkövammaisten ylittää tämä este. Me näemme sen selkeästi ja voin kertoakin että meillä on Kertso. Minä eh, ot, otti, otti tavallaan minun verkkosivuni esilleni, mutta meni aina sen linkin kautta vanhalle verkkosivulleni, niin vaikka tämä uusi verkkosivu oli jo saavutettava. Ja hän ei sitten tiedä, missä hän on. Ja tämä on realiteettiä. Hän oli hyvin mm, tuohtunut ja vähän pettynytkin, ettei voinut tätä esittää. Mutta sanotaan, että oikeastaan kaikki parempi näin, että kollegat näkevät sen, kuinka vaikea todellakin on mennä tällä reitillä, vaikka vaikka valmistelukin olisi hyvä. Emme saa unohtaa sitä, että joskus kirjasin koko on liian pieni, tai sitten ääntä ei ole saatavilla kaikissa kohdissa. iPhoneissa on tietenkin loistava väline käytössämme, missä puhutaan voice, käyttää tätä voice-over-funktiota, jos tietyt standardit ovat täyttyjä, mutta kaikki näitä standardit eivät täytä. Ja tämän takia tarvitaan sitä, että kaikki täyttävät nämä standardit. Ja kyllä pääsy tietoon on perusoikeus. Ja meidän pitää kaikkien miettiä sitä, että otamme tämän perusoikeusajatuksen etu alalle. Jos me haluamme luoda sisämarkkinoille oikeustilanteen, joka on hyväksyttävä. Eli usability on kyseessä englannin kielellä. Ja tämän takia on tärkeää, että tämä lainsäädäntö, vaikka tämä vaikuttaa ehkä vähän hankalalta, mutta tämä on monelle ihmiselle hyvin tärkeä asia, ja tämän takia meidän pitää tukea sitä. Olen samaa mieltä komission kanssa, että oikeusperusta on 114. Tietenkin ovat myöskin syrjinnän vastainenkin eh, artikkela, jos ottaa huomioon, mutta uskon, että esteettömyydessä verkkosivulle on paljon potentiaalia myöskin sisämarkkinoiden kehittämiselle. Ja minusta tämä oikeusperusta kyllä johtaa nopeammin tuloksiin. Ja jos me haluamme todellakin saavuttaa maailmanmarkkinoilla muita, niin meidän pitää tämän, jälkeen, tämän pohjalta toimia. Tiedän Malkon Harborin epäilyn tämän suhteen, mutta meidän pitää myöskin katsoa sitä, että myöskin oikeudelliset ja taloudelliset aspektit ottaisi mukana. Ja esteiden poistaminen sisämarkkinoilta. Tässä on paljon kasvupotentiaalia sen suhteen, jos nämä kaikki julkista verkkosivut ovat saatavilla ihmisille. Tämä vaikuttaa niin ihmiset, jotka toimivat niiden kanssa, mutta tämä koskee myöskin työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä, tämä vaikuttaa siihen. Ja erityisesti, jos katsomme tätä suuressa määrin, niin tästä tulee tämä, tämä skaalavaikutus myöskin. Kulut vähenevät, digitalisointu lisääntyy ja luottamus markkinoihin lisääntyy te ohjelmojana tiedät tämän paremmin kuin minä. Markkinat tarvitsevat luottamusta ja tällaisella lainsäädännöllä voidaan luottamusta luoda. Tosin monella jäsenvaltiolla on jo lainsäädäntöä tähän liittyen. Tämän takia täällä on erilaisia asemia. Jotkut ovat jo pidemmällä kuin toiset, mutta EUn harmonisointi puuttuu ja sitä, siitä on kyse. Haluaisin mainita vielä viisi avainasiaa, jotka halusin katsoa mietinnössäni tarkemmin sitten. Ensimmäinen on soveltamisala, scope. Komissio direktiivin liitteessä on mainittu tärkeät palvelut ja verkkosivut, niitä on yhteensä 12. Ja keskusteluissa komission kanssa pyrin ottamaan selville, miksi nämä 12 on valittu ja vain, vain 12. Minusta tämä valinta ei ole hyvä eikä tarkoituksenmukainen. Ja näiden monien keskustelujen kanssa kävimme sidosryhmien kanssa ja myöskin valiokunnan kollegoiden kanssa käymien keskustelun pohjalta tulin tulokseen, että tämä yhteiskunnallinen osallistuminen näiden 12 sivun kautta ei toteudu täysin. Totta kai mm, asettautumisvapaus, tämä yrityksille on yksi asia, kyllä se toteutuu, mutta se, toinen asia, se on taas toinen asia kuin joku avioliittoa varten tarvittava todistus. Ja sekin pitäisi saada myöskin esteettömästi. Jos sallitte, <laughs> en ymmärrä sitä, miksi se avioliitto eikä eroamisasiakirja, sekin pitäisi tehdä kyllä esteettömäksi. No tämä oli vain ironinen kommentti tähän näin. No, kysynkin vielä, että kuinka monta, kuinka monta kertaa elämässä menet naimisiin tätäkin pitää katsoa yleensä, ehkä yhden kerran. Ja minä olen ortodoksi. Me saamme kolme kertaa käydä kirkossa naimisiin, tai mennä naimisiin. Tämä on harvinaista kuitenkin. Tämä on harvinainen tapahtuma. Tämän takia tämä palvelu on hyvä esimerkki, mutta ei kovinkaan järkevä esimerkki. Tämän takia meidän pitäisi miettiä sitä, miten me katsomme asiaa. Komissio valitsi 12 palvelua mutta ja toivoo sitten heijastusvaikutusta näistä, mutta tämä on sattu, sattumanvaraista. Tämän takia minä ajattelen, että jos me katsomme tätä tavallaan perusoikeutena kaikille, niin silloin meidän pitää myöskin tehdä kaikki sivut, kaikki sivustot äh, sellaisiksi, jotka ovat äh, pääsevät services of general interest, yleishyödylliset sivut. Ne niin pitää olla kaikki sellaiset, niin päästään. Me tämän määrittelemme tällä käsitellä Service of General Interest. Mutta tämä tarkoittaa julkisia, vaan myöskin yksityisiä palveluja. Ja tässä olemme alueella, joka muille on ehkä vaikea, mutta totta kai voi olla hyödyllistä, että saa ehkä vaikka jotain avioliittoasikirjoja, mutta sitten sähkö- tai kaasulaskuja ei saa esteettömästi maksaa. Ja tästähän on kyse. Et aika usein yksityiset tarjoavat tällaisia laskuja. Siis tämän, tämän takia tämä yleishyödylliset palvelut pitää ottaa myöskin mukaan mietintöön, jonka me teemme. Vesi, kaasu, sähkö, jätehuolto, jätevesi, koulutus, sairaalat, kaikki nämä pitäisi ottaa mukaan. Ja myöskin vähittäinen sopeutuminen pitää ottaa huomioon. Ja tämä komissio 2014 lähtien nämä 12 sivua olisi esteettömiä. On tietenkin hyvä, että aloitetaan 2014 eteen, aloitetaan asian kanssa, mutta että vuonna 2020 sitten voitaisiin laajentaa tätä toimintaa koskemaan kaikkia alueita yleishyödyllisten palvelujen suhteen. Ja olen valmis myöskin ottamaan kollegoilta erotuksia vaikka kaikki EUn tukemat sivustot ja rahoittamat sivut, sivut voidaan velvoittaa olemaan esteettömiä. Ja sitten vielä toinen asia, eli määritelmä asia. Täällä on tiettyjä asioita ja määritelmiä, jotka ovat tärkeitä tämän direktiivin kannalta, mutta niitä ei ole aivan tarkkaan määritelty. Eli esteettömyysverkossa tämän suhteen haluaisin vielä tarkennusta, että kaikki, kaikilla olisi pääsy ilman mitään rajoituksia verkkoon. No tähän minä haluaisin pureutua, tähän käsitteeseen. Ja tietoa pääsy on tavallaan ensimmäinen este tässä, ja tämä pitäisi määritellä myöskin sellaisena. Toinen määritelmä koskee ky- kysy- kyseisiä verkkosivuja, josta juuri puhuimmekin, eli verkkosivujen niiden pitää laajentaa soveltamisalansa ja toiminta-alansa. Ja kolmas koskee verkkosivujen sisältöä. Eli internetistä tulee enemmänkin mobiililaittojen laitteiden käyttöön soveltuvaa. Tässäkin pitää tehdä sopeuttamista, jotta nämä palvelut eivät ole pelkästään näissä tässä, äm, tietokoneissa, vaan myöskin liikkuvissa laitteissa sekä mobiililaitteissa käyttävissä. Eli käyttäjätkään ei ole pelkästään käytetty pelkästään tässä pysyviä laitteita, vaan myöskin liikkuvia laitteita. Ja sitten neljäs vaatimukset esteettömälle pääsylle, tämän artikla 3 siis. Tässä pyytää tarpeista toimenpiteistä, jotta kyseiset verkkosivut voidaan tehdä esteettömäksi. Tämä on tavallaan tämä ydin. Tässä käyttäydy Wakak 2.0 äh, standardeja. tekin täällä on erilaisia etikettejä tällä samalla standardilla oikeastaan. Tätä pitää vielä tarkentaa ja määritellä se selkeämmin. Mutta minäkin joka tapauksessa olen hieman tiukempi tämän asian suhteen ja, ja uskon, että kollegatkin näkevät asian näin, että mitä ohjelmien ja avustavien teknologian yhteensopivuutta parantaa ja helpottaa eikä ehkä käytä sanaa facilitate, vaan enable olisi ehkä parempi, Eli mahdollistetaan se, että yhteensopivuus on mahdollista. Sitten valvonta ja raportointi vielä. Varmaankin kaikki osallistuvat toimijat jäsenvaltioissa voivat olla mukana tässä. Eri jäsenvaltioissa voi olla eri toimia jos olisi vaikka vammaisjärjestö tai näkövammaisjärjestö, meidän pitää antaa jäsenvaltioiden määrätä, mikä toimija se on ja miten he sitten valvovat direktiivin täytäntöönpanoa. Minun mielestäni tämä on mahdollista, että nämä järjestöt voidaan nimetä jäsenvaltioiden edustajana jossa vaikka työryhmässä yhdessä komission kanssa Ehkä alussa voidaan kokoontua useamminkin ja sitten lopussa vaikka myöhemmin kahden vuoden välein, jotta siellä voidaan tarkastella valvontaa. Tietenkin mahdollisimman vähällä byrokratialla, mutta läheisyysperiaatteen mukaisesti, että jäsenvaltiot itse voivat päättää, päättää, mikä järjestö heitä edustaa. Sitten lopuksi delegoidut säädökset. Tämähän on täällä hyvin yleinen aihe. Tässä komissio ottaa kahta delegoitua säädöstä Ensimmäisen voin hyväksyä artiklan 5 mukainen delegoitussäädös. Siinä on kyseessä normi, joka harmonisoidaan. Ja kun tämä Euroopan normi ei ole vielä olemassa, sitä ei ole vielä olemassa, ja tämä on oikeastaan tekninen asia sen tehdä, niin olen kyllä samaa mieltä, että se voidaan tehdä delegoidulla säädöksellä. Se on pelkästään täyttöönpanoa vaan. Mutta artiklan kolme delegoidun säädöksen suhteen näen ongelmia. Tässä komissio toteaa, että esteetön verkkosivujen pääsy on tämän lainsäädännön perusta, ja tässä teknologian ja sosiaalista kehitystä voidaan muuttaa. Tämä ei ymmärrä, mitä komissio tarkoittaa tällä. Tässä mennään tavallaan tämän direktiivin sydämeen, ja sitten se voidaan, sitä voidaan sopeuttaa telekoilan säädöksellä. Tähän minä tarvitsen kyllä selvityksen. Miksi te näette, että tässä voitaisiin käyttää delegoitua säädöstä. Haluaisin vielä kiittää ja pyytää esittelijöitä ensi viikkoon mennessä vielä. Ehkä voimme järjestää tapaamisenkin ja tulen kutsumaan teidät sitten ja odotan tietenkin teiltä sitten lisäkommentteja, niin kuin tässäkin keskustelussa tänään tulee. Kiitoksia. Well, thank you very much for your very... Kiitoksia kovasti tästä kattavasta esityksestä ja strategiasta viedät eteenpäin. Kuulemaan muita varjoja. Herra Shopsky. <clears throat> well, I think that we, we're reading from the same... Kiitos. Varmaankin esittelijän kanssa olemme tässä ihan samoilla linjoilla. Kaikki nuo huomiot, jotka hän esitti, voin ne jakaa. No, tämä ehdotus on hyvä ja on hyvä, että se on tehty koska tätä on toivottu niin monta vuotta, eikä mitään kuitenkaan tapahtunut jäsenvaltioiden lakien yhdenmukaistamisen saralla. Ja nyt täytyy tehdä siis ero aiempaan. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta, että meillä on tämä ehdotus, mutta jos me haluamme jotain konkreettista, niin meidän pitäisi olla vähän kunnianhimoisempia. Ensinnäkin perussopimuksen oikeusperusta. Meidän täytyy lähettää todella selkeä viesti tästä valiokunnasta. Tässä on kyse koko sisämarkkinoiden potentiaalista ja erityisesti tässä kriisissä on hyödynnettävä nämä kasvupotentiaalit. Ne on käytettävä. Ei ole kyse pelkästään vammaisista henkilöistä, vaan kaikista muistakin ja tämä on tilanne, jossa kaikki voivat voittaa. Se on oltava viestimme. Ei ole kyse vain politiikasta tai strategiasta, vaan siitä, että kasvua edistetään hyödyntämällä tämä potentiaali. Ja olen useita kertoja jo todennut, että usein poliitikkojen verkkosivustot on helpompi löytää, ne pitäisi olla halvempia ylläpitää ja niin edelleen. Eli <clears throat> tätä täytyy katsoa ulkopuolelta me emme puhu näistä asioista tarpeeksi vielä. Ja tässä mielessä voin todeta, että komissio on tehnyt hyvää työtä. Mutta kuten jo sanoin, meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Ja esittelijä jo nämä asiat ottikin pääosin esiin. Kaikista tärkein asia tässä on se, että ehdotus näyttää vanhentuneelta. Ensinnäkin liitteen takia ja toiseksi, koska siinä ei ole huomioitu mobiilisovelluksia. Sehän on kaikista tärkein seikka. Ja jos me haluamme nyt toimia tässä paremmin kuin ennen, niin meidän täytyy tehdä toisin. Emme saa tyytyä siihen, mitä komissio on nyt tähän asti ehdottanut. Ja täällä pitäisi ottaa mobiilisovellusten määritelmä mukaan. Se ei ole mikään kovin ongelmallinen asia. Ja mehän tiedämme tämän vertaisarviointijutun, se on vähän sama asia, mutta meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin se, että pelaamme varman päälle. Se ei johda meitä mihinkään ja aiheuttaa vain turhia toiveita. Eli kaikkien näiden toimien määritelmien pitäisi kattaa kaikki julkiset viranomaiset. Pitää Esimerkiksi Iso-Britanniassa kaikki julkiset viranomaiset ovat tämmöisen säädöksen piirissä. Pitää katsoa, mitä Yhdysvalloissa tehtiin melko menestyksekkäästi, esimerkiksi iPhone. Nehän ovat hyviä mobiilisovellusten alalla. Ja Yhdysvalloissa tätä todella tuettiin, koska hyödynnettiin myös julkisen hankinnan määritelmiä – ja tässä nyt soveltamisala voi olla liian eh, kapea, koska joku verkkosivusto voi olla todella hyvä, mutta sitten siellä on lomakkeita, joita ei kuitenkaan voi, eh, voi täyttää, eli koko homma menee tavallaan pilalle. Tai sitten blogeissa joku tunnistamis, tai miten pääsee kirjautumaan sisään, miten se tunnistautumisjärjestelmä, rekisteröityminen toimii. Eli näissä on tiettyjä ongelmia, jotka sitten tekevät näiden käytöstä mahdotonta erityisesti vammaisten keskuudessa. Eli kaikki nämä eri kanavat, kaikki jotkut sivustot eivät aina ole saatavilla. Eli meidän täytyy nyt tarkentaa tässä määritelmiä ja laajentaa soveltamisalaa. Ja todella tehdä niin, että jäsenvaltioissa nopeasti saadaan muutoksia aikaiseksi. Sitten standardeistakin puhuttiin. Meidän pitäisi pyrkiä ilmaisiin standardeihin. Tähän liittyy ongelmia. Ja sitten viimeinen kysymys on vielä täytäntöönpano. Mehän tiedämme, millainen on sisämarkkinoiden todellisuus silloin, kun täytäntöönpano ei ihan onnistu joskus laki on, jää kuolleeksi kirjaimeksi tai sitten kestää kuukausi kaupalla ennen kuin saadaan joku laki täytäntöönpantua käytännössä. Eli tähän pitäisi saada komissiolta ratkaisuja, joiden ansiosta tämä laki saadaan pantua täytäntöön vieläkin nopeammin. Lähettää selkeä viesti. Kyse ei ole pelkästään syrjinnästä, vaan kyse on myös siitä, miten sisämarkkinoilla voidaan hyödyntää tämä potentiaali ja edistää siten talouskasvua. Ja meidän kaikkien täytyy siis tähän pyrkiä ja haluaisin onnitella komissiota mutta komission pitäisi silti tehdä tästä ehdotuksesta vähän kunnianhimoisempi, jotta saamme aikaiseksi todellista muutosta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Garcia Ramon. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Kun kellokin käy, ja paljon täällä on jo kuultukin, mistä olen paljon samaa mieltä, puhun ihan lyhyesti tässä keskustelussa. Ensinnäkin toteaisin, että päivämättä soveltamisalaa pitää tarkkaan miettiä. Ehkä ollaan kaukana siitä, mitä liitteessä sanotaan. Liitteen perusta on 2001 vuoden selvityksissä. Sen jälkeen on paljon tapahtunut, eli siihen on kiinnitettävä huomiota. Myös kun ajatellaan vaatimuksia, siitä on paljon täällä jo sanottukin, paljon olen samaa mieltä, nimittäin määritelmiä pitää vielä pyrkiä laajentamaan. Jos ajatellaan säädöstä, joka tästä syntyy, niin sen täytyy olla kunnolla sovellettavissa. Siksi, jos ajatellaan eri määräaikojakin jäsenvaltioissa, niin tässäkin tarvitaan asiat, tarvitaan saada asiat kuntoon. En tiedä, onko se yksi, kaksi vai kolme vuotta. Kuitenkin määräaikojen täytyy olla sellaisia, että tässä pystytään kunnolla myös arvioimaan ne selkeästi. Direktiivin täytyy pyrkiä myös saman aikaan synergiaa estettömyyssäädöksen kanssa, jota nyt ollaan siis valmistelemassa. Katsotaan, mitä tässä voidaan sen parissa tehdä ettei synny ristiriitoja, vaan synergiaa. Tämä koskee myös Euroopan digitaalista strategiaa. Sielläkin, kun me saavutettavuutta valmistelemme, niin, niin tuossa strategiassakin täytyy tämä huomioida. Samaa mieltä olen myös sen kanssa, mitä täällä todettiin mobiilisovelluksista. Ehkä direktiivisin pitäisi mennä vielä kunnianhimoisempia mennä pidemmälle, kun ajatellaan, että tiedon siirtonopeudet myös koko ajan menevät eteenpäin tekniikan kehittyessä, kun ajatellaan liitteitä ja kuinka paljon todellakin tutkimuksen kehityksessä mennään niin nopeasti eteenpäin, ettei tässä jäädä sitten jälkijunaan. Että ainakin muotoilut pystyvät jotenkin huomioimaan myös tekniikan kehityksen jatkossa. Lopuksi toteaisin, että direktiivissä täytyy huomioida myös kuluttajavalistus ja tiedotus näille asianomaisille ryhmille niin ne tiedot ovat luotettavia. Ja että sitä kautta voidaan luoda luottamusta. Eivätkö nämä nyt ole kaikkein tärkeimmät asiat, jotka halusin ottaa tänään esille. Totta kai olen valmis jatkamaan keskustelua myös jatkossa, että saadaan mahdollisimman hyvä direktiivi aikaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Reikström. Yes, uh, as has been said, uh, I think, we, we all... Kiitos. No, kuten on todettu, niin varmaan haluamme samoja asioita. Kysymys kuuluukin, miten niihin pääsemme. Olen sitä mieltä, että tätä nettisivustoluetteloa pitäisi päivittää, mutta yleinen periaate siitä, että joitakin verkkosivustoja korostetaan ensin, niin se on hyvä ehdotus. Ehkä olisi hyvä kertoa, että jäsenvaltio, tai sanoa jäsenvaltioille, että kaikki pitäisi tehdä yhdellä kertaa, mutta te aivan oikeassa. Monet ihmiset eivät nyt useampaan otteeseen mene naimisiin. Yksi asia ehkä voisi olla ihan etulinjalla. Se oli tämä verkossa tunnistautuminen tai verkkotunnisteet. Siitä on keskusteltu nyt. ei ole mitään järkeä asettaa jotain verkkosivustoa saataville, jos sinne ei sitten pääse kirjautumaan. Eli nämä asiat liittyvät yhteen. Ja haluaisin myös tukea näitä avoimia standardeja. Olen sen ennenkin sanonut erityisesti ohjelmistomarkkinoilla, sovellusmarkkinoilla. Siellä tarvitaan avoimia standardeja, jotta voidaan, voidaan kehittää alaa. Jos standardit eivät ole avoimia, niin sitten tietyt tahot jäävät automaattisesti ulkopuolelle. Niin, tässäpä kaikki. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ihan muutama seikka. Tässä herra Viilo on meidän varjomme ja kerron omista kokemuksistannekin. Yleisesti ottaen hän on kyllä paljon samaa mieltä myös soveltamisalan osalta ja että tässä täytyy keskittyä sivustoihin, jotka ovat samojen ihmisten käytössä arjessa. Viime viikolla kuulimme myös tästä ja nyt tässä on aika selvä käsitys, mitkä on tärkeysjärjestys. Niin ikään hän tukee mobiililaitteiden huomioimista, koska niiden asema on yhä tärkeämpi monissa asioissa. Ja standardit. Tältä pohjalta eteenpäin. Ja sitten itse ottaisin myös esille yhden kysymyksen, joka liittyy strategisiin puitteisiin, joihin tämäkin pannaan. Tähän liittyy muitakin hankkeita, esteettömyysehdotus muun muassa, jota nyt ollaan työstämässä. Jos ajatellaan omaa poliittista murhettani niin tässä, niin ei tämä mikään uusi ole, niin kuin viime kerralla kuultiin. Tämä nyt on ollut tapetilla jo monen vuoden ajan. Minä olen ollut tämän parissa tekemisissä aikaisemmin, kuten moni muukin täällä. Mielestäni me olemme saaneet myös yleishyödyllisten palveluiden direktiin aika paljon määräyksiä, joita voidaan myös käyttää laitteiden saavutettavuuden hyväksi, mutta komission pitäisi vielä tarkemmin seurata myös niiden soveltamista. No oikeastaan tässä ennen kaikkea on kyse tässä arvioinnissa siitä, onko ehdotus sellainen, että kun siinä on aika rajallinen luettelo sivustoista, niin vaikka sitä lainettaisiinkin, niin antako se sitten sitä pontta, mitä tälle haluamme antaa, niin että yksityiset yrittäjätkin tämän hyväksyisivät myös standardien osalta. Ehkä tässä pitäisi olla jonkinlaista tunnustustakin. Mietinpä vain, aikovatko jäsenvaltiot todellakin ottaa tämän niin iloisesti vastaan, kun tästä ruvetaan komentelemaan jäsenvaltioita aika lailla. No, jääkö tämä ajatus ilmaan? Koska me olemme tästä ripeästi eteenpäin. Eikä tämä saa jäädä muiden jalkoihin. Hatsimarkkaaksi totesi siihen, että pikkuhiljaa otettaisiin tämä ehkä käyttöön. Mietitäänpä sitä varjojen keskellä. Ehkä onko tämä nyt ylipäätään tässä kaikki vaikutuksellisin väline. En tiedä kuinka moni jäsenvaltio tämä sitten hyväksyy, niin vaikuttaa siltä, että kyllä tämän asian ymmärtävät, mutta tämä on kovin komenteleva tyyli, jos nyt näin saa sanoa komissiolle, että pomotetaan he eivät välttämättä tätä hyväksyä. Mutta varmasti tässä on muuta tehtävissä paljonkin. No jos tähän nyt päädytään, niin jäsenvaltiot varmasti haluavat ja rukata. Mutta paljon tässä on kyse myös raportoinnista ja seurannasta. Mutta en tiedä, onko tämä oikea väline. Jos lainsäädäntöä tulee, niin kyllä sinne tarvitaan enemmän seuraamuksia. Mutta voi olla, että se on vielä hankalammin nieltävissä jäsenvaltioissa. Otan nyt vain esille nämä kysymykset. Ei se nyt tarkoita, että noin vain yksi kanta tämä hylätäänkään. Mutta olisi nyt hyvä miettiä, mitä nopeammin voidaan jotain saavuttaa, miss, missä varsijärjestyksessä mennään. Tämä liittyy paljon myös kuulemisiin. Tässä on paljon jäsennelty suunnitelma siitä, miten mennä eteenpäin. Saadaan selkeitä kannustimia palvelun tarjoajille ennen kaikkea, mutta myös kuluttajille. Että nimenomaan kuluttajasuojan näkökulma tässä pysyisin kirkkana mielessä, että mitä sitten tarjotaankin kuluttajille. Niin, että kaikki kuluttajat sitten tulevat tämän piiriin, kuten tämä tuli Rova Peresin mietinnössä selväksi. En ole nyt aivan varma, että tässä osuutaan naulan kantaan. Ehkä komission uudelta jäsenehdokkaaltakin voitaisiin tiedustella. Ei nyt lähdetä tuomitsemaan etukäteen, mutta ehkä hän voisi miettiä tämän, tämmöistä politiikkaa tulevana vuotenaan, vaikka se onkin lyhyt aika, mutta tässä olisi aika tärkeä tehtävä hänelle annettavaksi. So, um... No niin, herra Jehovic. Sorry, I pronounced your name right. No en tiedä, menikö nyt ihan oikein tämä ääntämys thank you very much for the... Kiitokset. Kiitokset rohkaisusta ja kommenteista. Hyvin arvokkaita ja selkeitä kommentteja. Mietin vähän tässä, mikä tässä nyt on niin pomottelua tässä ehdotuksessa. Entä mä yleensä kuule, että tämä ei ole kovinkaan kunnianhimoinen ja vähän alhaisella tasolla. Ja teemme kyllä pyrimme vahvistamaan sen, että me autamme tässä jäsenvaltioita, että he saavuttavat omat tavoitteensa. Ja me olemme katsoneet, että kymmenen vuotta tästä on, tässä on taannuttu. No, e- no viimeiset pari vuotta on tässä pyritty tekemään jotain. He ovat tehneet lakeja ja, ja pehmolakeja muissa maissa. Mutta oikeastaan kukaan ei ole eri mieltä tästä, koska kaikki haluavat tehdä jotain neuvostossa ollaan samaa mieltä. Mutta tämä on vaikeampaa kuin luulimme. Ja vaikeampaa kuin tämä onkin, niin me analysoimme asiaa ja katsomme, että meidän pitää todellakin tarkistaa se, että ne palvelut ja asiantuntijat ja muut, jotka tekevät toimintaa, niin pitää olla samalla aallonpituudella. Se, mitä tavallaan tarjonnassa on ja mitä tulee niin, niin eritelmiin, niin ne ehkä ymmärrä niitä, koska ne on tehty pienessä mittakaavassa parin järjestön kesken ilman kansainvälisiä eritelmiä. Joten pyrimme nyt sitten sisämarkkinoilla tunnistamaan tämän tilanteen ja voimme ehkä nyt sitten vihdoinkin murtaa kaikki esteet ja mennä loppuun saakka. Niin tämä johtaa tähän tärkeimpään asiaan. Eli nämä 12 verkkosivua ja niiden tavoitteena – ovat niin kuin Trojan hevoset tässä, jos kreikkalaisena voisi sanoa näin. Ja se, on se, se hopea luotiin niin amerikkalaisessa tyylissä, jossa luotaan heijastusvaikutteita sitten kansallisille tavoitteille. Eli se ottaa vaikka missä tahansa jäsenvaltiossa, voidaan korottaa 12 millään, millään muulla tahansa aloitteella, vaikka yleishyödyllisellä palvelulla tällä liitteessä. Jos se on yleishyödyllisellä palvelulla sinne liitteeseen, kukaan ei ymmärtää, mitä se tarkoittaa yleisesti Eli me näiden verkkosivujen avulla me haluamme osoittaa, että nämä ovat tavallaan se alku. Ja kansalliset parametrit katsovat sitten näitä verkkosivuja ja toteavat, että minulla on kansallinen eritelmi, eritelmä, joka pitää, minun pitäisi tehdä näille 12-16 verkkosivuille vastaavanlainen. Miksi minulla olisi erilainen kansallinen eritelmä muille verkkosivuille sitten tämän jälkeen. Käytäpä sitten samaa eritelmää, samaa harmonisoitua standardia kaikille julkistahon verkkosivuille ja määrään tämän kansallisessa lainsäädännössä. Eli mä haluan vahvistaa sen, että, että näistä tulee heijastusvaikutus kaikkiin kansallisiin julkisiin verkkosivuihin ja myöskin niihin sivuihin, mitä täällä äh, Sasi Markkas mainitsi, täällä myös sähkö- ja kaasulaskut muun muassa mukaan lukien. Eli tämä on tavallaan tämä hopealuoti. Ja mitään muita vaihtoehtoja sitten enää ole. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää kuulua tähän, tämän piiriin. Sitten, sitten luodaan täällä on myöskin harmonisoitu standardit kaikille sivuille. No riittävätkö nämä kaikki julkistahon verkkosivut sitten sille, että myöskin yksityistaho tulee mukaan. Kyllä, meidän mielestämme kyllä. Koska tällä hetkellä aika suuri määrä kaikista verkkosivuista on tässä julkisia. Mutta tämä se viesti sitten taas yksityistahon verkkosivuille, että jos näkyy, että taho menee tähän suuntaan, niin sitten he lähtevät myöskin samalle tielle. Ja tällöin vältämme sitä, että täällä on tällaista sirpaloitunutta lähestymistapaa, mitä tapahtuu minkäkin palvelun suhteen. Ja tästä tulee sitten heijastusvaikutus. Ja tästähän on puhuttu jo tästä Euroopan esittymyssäännöstön kanssa. No, totta kai pyrimme synergiaan näiden kanssa. Totta kai me sielläkin pyrimme tukemaan sitä, että yksityissektori lähtee tähän mukaan. No, meidän pitää varmistaa, että laittaa tähän jotain tiettyjä tärkeitä verkkosivuja mukaan, mutta tärkeää on se heijastusvaikutus, mikä tällä on sitten kaikille julkistahon verkkosivuille. Ehkä pienelläkin määrällä voimme saavuttaa tämän heijastusvaikutuksen. Tämä on tietysti ideaali tilanne. Anteeksi nyt, että joudutaan. Täällä on muita tulossa salia. We want to work with you to make niin haluamme taata sen, että tässä todellakin on sisältö ja verkkosivut, eikä pelkästään tämä, tämä se, että verkkosivuille mennään, vaan myöskin sisältö on tässä mukana. Neuvostossa ollaan hyvin selkeitä tämän suhteen, ollaan varmoja tämän suhteen. Tämä on se, mikä näkyy siellä ruudulla. Ja tämän suhteen pitää katsoa todellisuutta. Ehkä nämä verkkosivut ja palvelut, joita puhumme, vaikka kansallisessa portaalissa Sloveniassa kaikki on yhdellä verkkosivulla. Niin tämä koko verkkosivun pitää olla saatavilla. Ja tästähän meillä on paljon jo eh, erilaisia esimerkkejä. No, nekin meidän pitää olla sitten realistisia sen suhteen, milloin kaikki pitää olla saatavilla. Ja tämän takia voimme puhua tämän näiden vaiheiden kanssa, niin kuin Jörkö selotti. No delegoidut säädökset, no niin tietenkin pyrimme nyt tässä jotenkin vähentämään niitä tai minisoimaan niitä artiklojen määrää. Artikla 5 ehkä ei ole mikään asia, jos pääsen nopeasti harmonisointiin, mutta artikla 3 haluaisin vielä selvittää. Kyseessä ei ole mikään muutos tai muukaan, vaan pyrimme selvittämään sitä, mitä vaaditaan tällä yleisellä muutoksella, joka on hyvin yleisluontoinen Pyrimme välttämään sitä, että jäsenvaltiot katsovat että verkkosivuja, että emme muutakaan mitään, koska tämä kaikki on meidän vielä kansalaisstandardissa mukana. Me haluamme laittaa tällaisen laukaisimen tänne mukaan. Ja, tämä, ja kolme sivua, mitä nämä jotakin tarkoittavat nämä sitten. Nämä ovat liitteessä. Mutta tietenkin olisi vaikka 2.0 tähän aika ikävä laittaa tähän mukaan eh, näihin periaatteisiin. Tai kaiken kopioisimme jostain suuntaviivoista haluan pitää tietenkin tämän teknologian neutraalina, koska jos kehitys tulee, niin jäsenvaltiot itse voivat tehdä tämän sitten. Tietenkin voimme poistaa delegoitusäädökset kopioimalla tätä, tätä säännöstä suoraan nämä kaikki yksityiskohdat tähän mukaan. Olen niin Ei nyt tässä on aikamoiset paineet. Varmasti tärkein tuli jo sanottua. Kyllä meille tulee tilaisuus keskustella tästä myöhemminkin. Nyt, Jorgo, olen niin Ei sinua voida enää kuulla, mutta tämä nyt oli jo toinen kerta sinulla joka tapauksessa. Niin, eli tämä menee 22. toukokuuta käännettäväksi ja sitten palataan asiassa 17. 18. kesäkuuta, eli komissiokin saa suun vuoron ja muutkin. Sitten heinäkuussa uudestaan. Kiitoksia kovasti kaikille. Olen pahoillani, että meni yli ajan. Kiitos tulkeille. Eli seuraava kokous on 29. toukokuuta ja seuraava torstai Eli nähdään silloin. Kiitos.